Ladies and gentlemen, welcome. Hyvät naiset ja herrat, tervetuloa. Muutama muodollinen asia tässä aluksi. Ensin vain haluaisin muistuttaa teitä siitä, että ainoastaan varsinaisten jäsenten kielet tulkataan, joten Tanska, Liettua, Ruotsi, Latvia, Slovenia, Malta, Bulgaria, Tsekki, Slovakki ja Unkarin kieli, niitä ei valitettavasti tänään tulkata. Tämä kokous välitetään netin välityksellä ja onko teillä kysymyksiä esityslistaan? Ei näytä olevan, joten esityslista on hyväksytty. Sitten toinen kohta esityslistassa puheenjohtajan ilmoitukset, mutta tässä kohtaa minulla ei olekaan mitään ilmoitusasioita. Joten voimme säästää aikaa. Ja nyt Minulla on kunnia toivottaa tervetulleeksi vieraamme. Tämä ei ole mitenkään ensimmäinen kerta, että kenraali luuttanti Van Osh on täällä. Hän on EUn sotilasesikunnan pääjohtaja Meillä on ollut kolme virallista kokousta, mutta myös muutamia epävirallisia haamiaiskokouksia. Muita en aio nyt puhua teidän CV-stänne, mutta jos joku on siitä kiinnostunut, niin se löytyy teidän asiakirjoistanne. Kenraali, luutnantti, pian päättää. Niin, tämä saattaa olla viimeinen kerta, sanoo kenraali luutnantti. Eh, niin toivottavasti ei, mutta kun teillä on muutaman vuoden kokemus nyt tässä ollut, niin meillä on erittäin tärkeää äh, kuulla teitä ja kuulla kokemuksista. Niin haluaisin puhua useista asioista. Varmasti äh, monia kysymyksiä esitetään, mutta erityisesti haluaisimme keskustella äh, EUn sotilasmissioista ja YTPPstä yleensäkin ja teidän odotuksistanne olemme tässä nyt sellaisessa tilanteessa, kaikki puhuvat, niin minut kutsuttiin ainakin viimeisinä kolmena kuukautena useisiin eri konferensseihin keskustelemaan YTPPstä ja sen tulevaisuudesta. Ja kaikki ovat tietenkin huolissaan, mitä tulee budjettileikkauksiin ja joihinkin väärinkäsityksiin tai ymmärryksen puutteeseen jäsenvaltioiden keskuudessa. Joten hyvä, kenraali Luutnantti, teillä on puheenvuoro. Chairman, uh, for inviting... Kiitos puheenjohtaja, kiitos siitä, että jälleen olette kutsuneet meidän minut vieraakseen. Minä aina kovasti arvostan tilaisuutta tulla puhumaan tämän valiokunnan arvoisille jäsenille. Toivon, että tämä on teille kiinnostavaa. Minusta joka tapauksessa on erittäin kiinnostavaa kuunnella teidän ajatuksianne, koska mehän tarvitsemme viime kädessä teidän tukenne, että saamme asioita liikkeelle. Asioita, jotka ovat tärkeitä meille kaikille. Aloitteet, joihin tämä valiokunta on ryhtynyt, ovat olleet hyvin vaikuttavia, muun muassa tämä YTPPn meren meriulottuvuus. Ana Gomeshan on tässä esittelijänä, mutta samoin sotilasrakenteet, Rouva Channakun mietintö, nämä ovat teidän omia aloitteitanne. Nämä ovat esimerkkejä, jotka varmasti auttavat meitä löytämään oikean suunnan toimillemme. ajattelin tässä puhua teille aluksi ihan lyhyesti, kertoa lyhyesti tilanteesta ja huolehdimme ehdottomasti siitä, että on kylliksi aikaa sitten käsitellä teidän kysymyksiänne. Minä olen valmis vastaamaan mihin tahansa teidän kysymyksenne, jotka liittyvät ytpp Ehkä tässä alustuksessani pitäydyn hiukan yleisemmällä tasolla Ehkä kuvailen teille tällaisia mielestäni tärkeitä yleissuuntauksia. Kysyitte minulta, minkälaisena näen Euroopan puolustuksen tulevaisuuden, tulevaisuuden. Ja minun ensimmäinen kysymykseni on, minkä puolustuksen? Monet asiakirjat sopimuksissa ovat kuvailleet eurooppalaisia arvoja, demokratia, ihmisoikeudet, oikeusvaltio ja niin edelleen. Eli tarkoitus on huolehtia siitä, että kaikki meidän kansalaisemme saavat elää turvassa ja hyvinvoivina ja vauraina. Ja meidän, ja, niin, ja pyydän nyt anteeksi sitä, että usein tässä on hiukan toistoakin, mutta varmaan, varmasti kaikki olemme yhtä mieltä siitä, että vain sotilaat eivät voi huolehtia kansalaistemme hyvinvoinnista. Me emme voi ratkaista kriisejä yksin, me sotilaat, emmekä me voi päästä tavoitteisiimme kansalaisten vaurauden ja turvallisuuden suojelemisessa yksin. Eli tarvitaan tällainen kattava lähestymistapa. Monet kotimaat ne tekevät näin. Natossa tästä aina puhutaan. Oman urani olen työskennellyt Natossa ja halukkaiden kumppanien kanssa ja kaikki olemme samaa mieltä siitä, että tarvitaan tällainen kokonaisvaltainen lähestymistapa, mutta samalla sitten toivon, että diplomaatitkin ymmärtävät, etteivät he voi hoitaa asioita yksin, eivät myöskään poliisit, eivätkä myöskään kehitysapua hoitavat ja niin edelleen, eivätkä myöskään sanktioista huolehtivat. Eli me kaikki olemme osa kokonaisuutta. Kaikkia näitä eri välineitä tarvitaan hyvin äh, synkronisoidusti, kokonaisvaltaisesti, jos halutaan, että toimemme ovat tehokkaita. Varmaan on myös ihan reilua todeta, että monissa kriiseissä tarvitaan sotilaita, koska näitä kriisejä ei kertakaikkiaan voi ratkaista ilman sotilaita. Tarvitaan myös muita välineitä toki. Eli ensimmäinen toteamukseni olisi, että tarvitaan kattava lähestymistapa, kokonaisvaltainen lähestymistapa, ja osana tätä myös voimakas sotilasulottuvuus. Tästä siirryn välittömästi seuraavaan toteamukseeni. Eli että Euroopan unionin vahvuus on juuri tässä kokonaisvaltaisessa lähestymistavassa. Ja minä olen hyvin hämmästynyt siitä, miten erinomaisesti tämä jo nyt toimii, kun on ollut aika vaikeaa saada tätä toimintaa käyntiin. Mm, haluttiin ulkosuhdehallinto, se saatiin toimeen komission varapuheenjohtaja, joka sitten tuli sen johtoon, ulkosuhdehallinnon johtoon. Ja hänen mandaattinsa, niin kuin tiedätte, on koordinoida kaikki ulkoiset toimet ja niin hän tekee. En suinkaan sano, että se on helppoa hänelle, koska mukana on monia erilaisia toimintatapoja, kulttuureita, yksiköitä ja erilaisia oikeuskehyksiä. Ja kaikki nämä on sovitettava yhteen. Mutta kyllä on äh, jo tässä vaiheessa nähty, että tämä toimii ja johtaa erittäin hyvin tuloksiin, muun muassa Afrikan sarvessa Sahelin alueella. Alussahan tämä oli hyvin hankalaa, koska historiallisista syistä emme saattaneet toimia koordinoidusti, mutta nyt, jos tulee, syntyy uusi kriisi, korkea edustaja – Paronitar Ashton kutsuu kaikki eri toimijat saman pöydän ääreen, kaikki eri välineet yhteen, kaikki välineet, joita tarvitaan kunkin kriisin ratkaisemiseen. Ja sitten me koordinoimme toimemme, miksi meidän täytyy puuttua asiaan, tunnemme tilanteen, voimme keskustella tavoitteista ja siitä, mitä välineitä tarvitaan synkronoidusti tavoitteeseen pääsemiseen. Ja täytyy sanoa, ja te voitte esittää mitä hyvänsä kysymyksiä mistä hyvänsä kriiseistä, joissa nyt tällä hetkellä olemme mukana, mutta voin todella esittää teille, että meidän ne erilliset toimemme ovat enemmän kuin osiensa summa tällä hetkellä. Ja sotilastoimet ovat nekin tehostuneet. Minä voin juoda vettä vaan, kiitos. En nyt esitä tässä vaiheessa esimerkkejä, mutta olen ehdottomasti halukas teille esimerkkejäkin esittämään, jos teillä kysymyksiä tähän liittyen on. Sitten kolmas toteamukseni. Minulle henkilökohtaisesti tämä on hyvin tärkeää, koska joskus asiasta on kuultu erilaisia mielipiteitä. Euroopan unioni ei ole vain pehmeä voima. Jos on voimakas, voi olla myös pehmeä, mutta päinvastoin ei ole. Ja minä allekirjoitan täysin väittämään, ja mielestäni kaikkien tulisi allekirjoittaa tämä väittämä, koska kaikki jäsenvaltiot ovat yhdessä päättäneet Euroopan turvallisuusstrategiasta, mutta myös tehtävistä sotilaille eh, tai sotilaspuolelle ihan sopimuksissa ja sopimusten puitteissa. Ja minun mielestäni tämä on täysin voimassa edelleen. Kyllä tämä lähtee eh, tästä pehmeästä voimasta, esimerkiksi EU-kansalaisten evakuointi ja eri rakenteiden tukeminen, mutta tämä tehdään tai käynnistyy tilanteessa, jossa rauha saattaa särkyä ja sitten jo, jo tullaan tilanteeseen, jossa tilanne ei suinkaan ole pehmeä, eli tämä on myös tällaista rauhan pakottamista. On mentävä jo taistelevien osapuolten luokse ja heidän väliinsä, eikä se ole mitenkään pehmeää sekään. Eli meillä täytyy olla kykyä ja voimavaroja tällaisiin sotilastoimiin. Jos lukee asiakirjoja, niin ajatus tässä taustalla on oikeastaan se, että Euroopan unionin tulisi pyrkiä ratkaisemaan kriisejä välittömässä naapurustossamme, jos nämä kriisit välittömästi koskevat myös EU-intressejä. Ja mielestäni tämä on täysin voimassa. Ja kun jotkut sanovat, että NATOkin no, meillä on tätä varten, kyllä, toki, mutta on myös sellaisia kriisejä, joissa – joita NATO ei ota edes esityslistalleen. Ja näin tulee ehkä tulevaisuudessa olemaan entistä useammin nyt, kun Yhdysvallat ihan hyvistä strategisista syistä keskittyy yhä enemmän Tyynemeren alueeseen. Eli monet meidän kriiseistämme tai lähistömme kriiseistä eivät pääse edes Naton esityslistalle. He ei Mali, ei Niger, ei Kongo, ei Libya – mutta näissä kaikissa pelissä on myös voimakkaat EU-intressit. Sitten lyhyt toteamus liittyen sotilaalliseen kykyymme, sotilasvoimaamme, sen kehittämiseen. Toteaisin, että ei EU tässä nyt ole ryhtymässä päällekkäiseksi toimijaksi Naton kanssa. Meidän periaatteemme on se, että niin sotilashenkilöstömme kuin ulkosuhdehallinto tukevat jäsenvaltioita niin, että ne voivat tehokkaammin luoda sellaisia voimavaroja, joita me tarvitsemme ja kykyjä, joita me tarvitsemme, mutta ne jäävät ja ovat, säilyvät edelleen jäsenvaltioiden käsissä. Jäsenvaltiot itse voivat päättää, käyttävätkö niitä EUn puitteissa, Naton puitteissa vai halukkaiden koalitioiden puitteissa. Kaikki se, mitä EU tekee sotilaskyvykkyyden voimistamiseksi, eh, suoraan, kyllä vahvistaa myös NATOa. Sitten viides toteamukseni, jos halutaan, että sotilaspuoli on osa tätä kokonaisvaltaista lähestymistapaa, niin sillä tulee olla mahdollisuus suunnitelmallisuuteen niin, että se voi suunnitelmallisesti valmistautua yhdessä siviilipuolen kumppanien kanssa. Kaikki siviili puolen kumppanimme, niillä on ää, suunnitelmallisuutta. Ää, ne voivat ää, toimia ää, hyvin suunnitelmallisesti, eli esimerkiksi laki ja järjestys ja poliisimissioiden kollegani käyttävät samaa metodologiaa ja terminologiaa, mutta myös EKDK, niilläkin on omat omaa ö, suunnittelukapasiteettia. Ja olisi kyllä kummallista, jos todetaan, että EUn vahvuus on kokonaisvaltainen lähestymistapa ja ainut väline EUn puitteissa, jolla ei ole suunnittelukapasiteettia on sotilaspuoli. Sen täytyy joka kerta käydä läpi hyvin raskas järjestely tai raskas rakenne. Sitten ajatellaan Brysselin tasolla ollaan aina hitaita, koska täytyy aktivoida äh, eri tahoja. Ja kyllä tämä on tehokas äh, tapa toimia esimerkiksi rauhan turvaamispuitteissa, mutta jos ajatellaan näitä pien, pieniä äh, missioita, kuten vaikkapa Somalia, niin meidän ei kannattanut koko raskasta koneistoa käynnistää. Se on aivan liian suuri näin pieneen missioon kuin mitä Somalia nyt esimerkiksi olisi. Mutta sitten meidän piti pyytää jotain jäsenvaltiota tekemään kaikki suunnitelmat. Tuolla kertaa se oli Espanja, kaikki tehtiin Madridissa, mutta jos kyseessä on vaikka tällainen poliisimissio, niin sittenhän se suunniteltaisiin täällä. Ja se ei varmaankaan ole kaikkein tehokkain tapa, jonka kautta saadaan aikaan myös synergiaetua, koska meidän täytyy kuitenkin tehdä tämä yhdessä. Logistiikka, infrastruktuuri ja niin edelleen. Eli olisi erittäin hyödyllistä, jos minun henkilöstölläni tai henkilöstööni kuuluisi suunnittelijoita, jotka voisivat yhteistyössä siviilisuunnittelijoiden kanssa tehdä yhteistyötä niin, että todella saataisiin aikaan tällainen kokonaisvaltainen kattava lähestymistapa en minä mitään valtavaa päämajaa pyydä, en minä halua mitään kakkosnatoa. Tämän te hyvin tiedätte, mutta kyse on siitä, että jos saisin vaikkapa 20 suunnittelijaa, minä saisin kulkaa paljon aikaan. Sitten kuudes toteamukseni. Ajatellaan toimintaympäristöä, se on hyvin monimutkainen ja tämähän on tullut selväksi toimintaympäristönä. Euroopan unioni on hyvin monimutkainen, ajatellaan kaikkia sen eri yksiköitä, erilaisia päätöksentekoprosesseja ja niin edelleen. Näissä monimutkaisissa puitteissa yksinkertaisuus olisi kaikkein tärkein kriteeri järjestäytymisellemme. Jos nyt tältä sotilaalliselta kantilta katson asioita, niin kuin ne on järjestetty kaikissa jäsenvaltioissa. No paitsi kahdessa. Niin kaikilla jäsenvaltioilla on äh, puolustusministeri ja meillä on pääesikunta, jolla on ää, äh, sitten ää, äh, oma johtonsa ja oma henkilöstönsä eri nimityksillä. Kaiken, kaikki tämän ymmärtävät ja minä, minun täytyy tehdä yhteistyötä näiden eri tahojen kanssa. Minä teen yhteistyötä poliittisten, ulkoasiain tahojen kanssa, muun muassa Paranitar Ashtonin. Paranitar Ashton on ikään kuin minun ministerini, minä palvelen häntä, mutta minä työskentelen sotilaskomitean puitteissa, jota taas johtaa oma puheenjohtajansa, ja minä olen näin ollen myös heidän palveluksessaan. Ja jos toimitaan hyvin yksinkertaisesti ja pidetään kiinni yksinkertaisuudesta, niin äh, koordinointi jäsenvaltioiden ja Euroopan unionin välillä, äh, ja useimmat varmasti ymmärtävät tämän, niin viestintähän on aika helppoa. Ja äh, vastuukysymykset on helppo selvittää. Kaikki aloitteet, jotka lähtevät kauemmas tästä mielestäni vaikeuttaisivat kyllä päätöksentekoa, koska sitten rakenne olisi täysin toisenlainen kuin miten jäsenvaltioissa toimitaan. Sitten seitsemäs toteamukseni. Tällä hetkellä Euroopan unioni ei voi läheskään olla tai toimia niin kuin se kunnianhimoisesti haluaisi. Ja jos katsotaan, että mitä päätimme vuonna 2008, kun meidän päätavoitteemme asetettiin vuoteen 2010 ja kahden vuoden ajan pyrimme tavoitteeseen, emme koskaan päässeet. Ja vuodesta 2010 olemme itse asiassa tällaisessa koordinoimattomassa vapaassa pudotuksessa. Ja nyt puhutaan jäsenvaltioissa jo vuosista, no 2015, 2020 tai vieläkin kauem, kauemmasta ja kaikilla ei ole ollut aikaa koordinoida Naton ja EUn kanssa leikkauksista keskusteltaessa. Useimmat leikkaukset on perustettu kansallisiin argumentteihin ja on katsottu, sitten leikkauksia vain omalta kannalta, mutta suoraan sanottuna, jos nyt ihan rehellinen olen, niin meillä ei ole aavistustakaan siitä, että missä tällä hetkellä mennään kapasiteettimme suhteen. Me saamme tietoa, mutta sitten tämän jälkeen on jo toteutettu uusia leikkauksia, joista me emme ole saaneet tietoa, ja tämä on todella pelottavaa, koska me emme ole edes tähän maltilliseen pyrkimykseemme päässeet, eli että puolustaisimme Euroopan etua, jos äh, kriisi äh, lähiympäristössämme äh, uhkaa. Ja kun katson lähiympäristöä, ympärillämme, niin eihän näitä kriisiä lähiympäristössämme ole voitu tai kyetty ratkaisemaan. Eli mikä olisi nyt sitten vastaukseni kysymykseen, että mikä on Euroopan puolustuksen tulevaisuus? No edelleen kyllä väitän, että sen tulisi olla loistelias, loistava tulevaisuus. On valitettavaa, että joudun nyt lähtemään virastani, koska minä ajattelen, että tilanne voi vaan parantua tästä nykyisestä. Ja olen täysin tietoinen myös Naton edelleen vahvistuvasta merkityksestä, yhteinen puolustus, erittäin nopea reagointi, artikla 5. Kaikki tämä on mahdollista vain Natossa ja niin se pitää ollakin, koska mukaan tarvitaan Yhdysvallat. Ja Natossa ja NATO-yhteyksien pohjalta ja kiitos Naton, niin minäkin pystyn järjestämään sotilas toimia, koska NATO huolehtii yhteensopivuudesta, standardisoinnista ja niin edelleen. EU ei hoida tai huolehdi tästä, jäsenvaltiot vain hyötyvät tästä Naton kautta. Tässä jo mainitsin joitain kriisejä, monia kriisejä on, ja näihin tarvitaan EUn kattavaa lähestymistapaa sotilaspuoli mukaan lukien. No mikä se on nyt seuraava kulmakivi tässä ja teillähän on esityslistallanne myös monia tähän liittyviä asioita. No vuoden lopussa tietenkin järjestettävä neuvosto. Mm, toivon, että tästä tulee mahdollisimman hyvä lopputulos tästä puolustusneuvostosta. Ja mitä minä odotan siltä? No joitain ihan yleisiä kommentti ehkä minulta tähän. Minä haluaisin, että hallitusten ja valtioiden päämiehet ymmärtäisivät EUn tai myöntäisivät EUn sotilaallisen roolin merkityksen tässä kattavassa lähestymistavassa ja toivoisin, että he todella pyrkisivät toteuttamaan tämän perusajatuksemme, tämän kunnianhimoisen peruspyrkimyksemme niin, että voisimme ratkaista alueellisia kriisejä, jos kukaan muu ei voi. Kolmanneksi EUlla pitäisi olla edessä tällaista vaatimatonta suunnittelmallisuutta sotilasalalla. Ja neljänneksi, kun ajatellaan tätä valtavaa kuilua sotilaskapasiteetin suhteen, mikä tällä hetkellä on, niin me tietenkin yritämme tällaista suunnitelmallisuutta saada aikaan niin, että saisimme aikaan tietoa niin, että voisimme joulukuussa hallitusten ja valtioiden päämiehelle todella kertoa, missä mennään sotilaskapasiteetin suhteen eri jäsenvaltioissa kokonaisuudessa EU:ssa. Ja looginen viides kohta on sitten se, että he ymmärtäisivät, että että lisäleikkaukset puolustusbudjeteissa voisivat olla todellinen katastrofi rauhamme turvallisuutemme ja vaurautemme puolustamisen suhteen. Mielestäni nyt ollaan jo ylitetty hyväksyttävän raja. Ja jos haluamme hyvinvointia ja turvallisuutta puolustaa jatkossakin, niin nyt olisi investointien aika. Ja tähän liittyen ministerien taholla ja myös muilla tahoilla on ymmärrettävä se, että toki me haluamme olla entistä tehokkaampia, ajatellen vaikkapa voimavarojen yhdistämistä ja yhteiskäyttöä. Ei tämä mitään, sen, mitään rakettitiedettä ole. Kun minä kysyn, että paljonko älykäs puolustus sekä pooling ja sharing yhdessä voivat säästää rahaa, mm, koska säästävät hän ne rahaa, koska monet hankkeet tietenkin myös maksavat. Ensin on säästettävä. Jos lasken kaikki mahdolliset saavutettavat kohteet, niin pari 300 miljoonaa voitaisiin saada aikaan säästöä. Sehän on aivan erinomaista, koska 300 miljoonaa vuodessa on merkittävä summa. Mutta pyydän myös katsomaan vaikkapa ihan netistä, että kuinka valtavia leikkaukset, puolustusleikkaukset EU:ssa ovat olleet kaiken kaikkiaan. Niin kuulkaa suunnilleen 30 miljardia, eli sata kertaa enemmän kuin mahdolliset säästöt koska ennen kuin voi säästää, täytyy tietenkin myös investoida. Tämä on hyvin yksinkertaista. Esimerkiksi mitä lentäjien kouluttamiseen tulee, niin sitähän voitaisiin tehdä yhdessä, mutta ensin täytyy tietenkin investoida tässä tapauksessa Ranskassa hävittäjälentäjää koulutuksen laajentamiseen. Toki tämä ensin maksaa jotain ja se maa, joka on sitten johtava tässä asiassa, tietenkin pyytää sitten muita osallistumaan rahoitukseen niitä, jotka kouluttajat, kouluttavat lentäjiään sitten tässä maassa. Mutta joka tapauksessa kokonaissäästö on merkittävä. Sitten ehkä jos ajatellaan hiukan minun vastuualueeni ulkopuolelta. Toivon, että hallitusten ja valtioiden päämiehet myös tunnustavat sen, että paitsi että puolustusteollisuus, niin kuin muukin teollisuus on tärkeää työpaikoille, se on myös tärkeää eurooppalaisten arvojemme puolustamiselle. Kiitos puheenjohtaja. Thank you very much, General. Kiitoksia oikein paljon, kenraali, Lutnantti. Minulla olisi kaksi kysymystä itselläni eh, teille. Yksi liittyy teidän odotuksiinne huippukokoukselle ja toinen kysymys liikkuu liittyy siihen, että eh, voimmeko eh, nämä leikkaukset saada aikaan yhteiskäytöllä ja jaolla, mutta sainkin tähän jo vastaukset. Nyt annan puheenvuorot eri poliittisille ryhmille. Meillä on neljä henkilöä, Gaaler, Koppa, Van Orden ja Kaperman, toivottavasti tämä on oikein. Ja sitten onko muita puheenvuoroja? Ai, on paljon muita puheenvuoropyyntöjä. No niin, ähm, pyytäisin, että puhuisitte maksimissaan kaksi minuuttia, koska haluamme myös kuulla kenraaliluutnatin vastaukset. Edustaja Gaaler. Kiitoksia. Minä kuuntelin mielenkiinnolla – teidän puhettanne ja minäkin olisin esittänyt tämän kysymyksen ja osittain siihen jo vastasittekin, että mitä oikein odotatte tältä huippukokoukselta? Te eh, sanoitte tämän selkeästi ja oletan, että ennakkoon oikeassa muodossa tämän eh, toiveenne välitätte vastuu elimille. Tämä on sellainen luku, että leikkauksetkin ovat sata kertaa suuremmat kuin säästöt, joita olemme tähän mennessä yhteistyöllä saavuttaneet, joten tämä on kyllä kovin mielenkiintoista kuulla. Pitäisikö Englannin kopin painaa Saksan nappia? Are they still alive or... Or are they still in the union? Yeah. Ovatko he vielä mukana EU:ssa? No, I you can still listen uh, many beautiful... Yes. Vielä voitte kuunnella monia kauniita kieliä. Okay. So, uh... Niin, hyvä on. Toimiiko se nyt? No, jos minä nyt puhun englantia, niin sitten englannin koppi ei tietenkään toimi, joten minun täytyy nyt sitten äh, kokeilla, että oletteko te kanavalla vai ette. Hyvä. Minä en ole niin hyvä Portugalissa, joten jatkan nyt englanniksi. Decision makers on the council level. No niin, päätöksentekijät neuvoston tasolla ovat tietoisia siitä, mitä tarvitaan ja me mm, emme spekuloi nyt sillä, mitä Mm, tuleman pitää. Nyt olette vastanneet tähän potentiaaliseen kysymykseen tavalla, jolla teitte. Yhteistyössä, toimielinten välisessä yhteistyössä EU:ssa kuinka pitkälti komissio pystyy kehittämään kapasiteeteilla on paljon rahaa eri tarkoituksiin ja yhteiskäyttö on tärkeää asia tässä, kapasiteetit ja kyvyt, jotka ovat hyödyllisiä siviilisektorille, voivat olla toimivia myönteisiä myös sotilasalalla. Pohdinpa, kun nyt tässä sanoitte, että emme tee kaksinkertaista työtä Naton kanssa, niin tämä tietenkin vaatii yhteistyötä Naton kanssa, jotta tämä vältettäisiin. Ja meidän on huomioitava, että amerikkalaiset ystävämme usein sanovat meillä, että hoitakaa oma takapihanne tai etupihanne tai miksi he sitä nyt kutsuvatkaan. Ja kysymykseni kuuluu, että onko tällaista edistynyttä koordinointia niin, että ikään kuin jo tietäisimme, mikä meitä odottaa, kun kriisi tässä vaan niin ehkä äh, Ginean äh, alueella on jotain tapahtumassa pian. Saisimmeko sitten äh, varhaisessa vaiheessa tietoja Natolta ja keskustelisimmeko, kuka tekee mitä. Tämä nyt on esimerkki tällaisesta periaatteellisesta kysymyksestä. Kiitoksia. Thank you very much. Uh, Mrs. Koppa. Kiitoksia, edustaja Koppa. Very much. Uh, Paljon kiitoksia. Kiitoksia kenraaliluutnantti tästä puheenvuorosta. On totta, että pyritte antamaan meille yleiskatsauksen ja kattamaan kaikki kysymykset, joita me halusimme teille esittää. Vielä kaksi asiaa liittyen näihin leikkauksiin nyt on paha talouskriisi ja taantuma on tullut tulla jäädäkseen ja on hyvä, että puhumme nyt voimavarojen yhdistämisestä, yhteiskäytöstä ja älykkäästä puolustuksesta. Nämä ovat asioita, joita usein kuulemme keskusteluissa, mutta onko teillä uutta strategiaa koskien tätä uutta sosioekonomista ympäristöä, jossa nyt olemme? Sitten toinen kysymys, te annoitte hyvin idealistisen kuvan yhteistyöstä Naton kanssa. Monissa erityisoperaatioissa kuitenkin olemme nähneet, ettei yhteisolo aina ollut helppoa. Voisitteko kuvata meille myöskin, minkälaisia vaikeuksia eurooppalaisessa puitteistossa tähän yhteisoloon liittyy? Ja sitten kolmas kysymys hyvin nopeasti kyberturvallisuusuhat. Minkälainen rooli eurooppalaisella turvallisuusvirastolla pitäisi olla niiden suhteen? Thank you. I would like to also follow up on... Kiitos. Minäkin haluaisin tätä yhteiskäyttö- ja jakokysymystä käsitellä. Teidän lukunne olivat erittäin mielenkiintoisia se, että noin 30 miljardia pitäisi säästää, mutta noin 200-300 miljoonaa voidaan säästää tällä yhteiskäytöllä. Mitä jäsenvaltiot sitten ovat mieltä tästä yhteiskäytöstä ja jakamisesta? Jos olen ymmärtänyt oikein, niin ongelma on luottamus. Ja miten rakentaisitte tätä luottamusta, jota tarvitaan, jotta enemmän yhteiskäyttöä ja voimavarojen jakamista voidaan harjoittaa. Sitten toinen äh, kysymys on tämä EU STM-malli, milloin se on operationaalinen, kuinka paljon sotilaita äh, sitä varten on käytössä ja ähm, mitä sitä varten vielä tarvitaan. Kiitoksia, edustaja Van Thank you very much, uh, Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Kenraali Lutontti on aina hienoa kuulla teitä. Englannissa meillä on Ähm, ilmaisu siitä, että tämä on nyt hyvin kaunista helinää aroille korville. Näinhän tämä on, mutta valitettavasti te joudutte varmastikin paljon tässä sanoja vääntämään, että me olisimme myöskin uskottavia. Meidän tulee olla selväsanaisia. Kaikki mielellään ajattelevat, että Yhdysvallat siirtyy Aasiaan ja tämä on nyt syy sille, että Euroopan unioni ottaa Euroopan puolustuksen hartioille, mutta tämä on aivan höpöä luonnollisesti. Yhdysvallat on aina sanonut, että se haluaa parantaa taakanjakoa eurooppalaisten kumppanien kanssa. Se on sanonut näin viimeiset 50 tai 60 vuotta. Valitettavasti aina välillä Yhdysvallat on sanonut, että eurooppalaisten organisaatio riippuu Euroopasta, aivan niin kuin tällä organisaatiolla ei itsessään olisi kovinkaan paljon väliä, mutta onhan sillä tietenkin. Sitten kysymys NATO-suhteista. Tämäkin on vähän höpöä. Samat jäsenmaat istuvat saman pöydän ympärillä. Tämä on aivan älytöntä, että meillä pitäisi olla jonkinlainen koordinointimekanismi. Nämähän ovat aivan enemmän tai vähemmän samojen jäsenmaiden edustajia samassa kaupungissa, että heillä tulisi olla tällainen, että he pystyvät keskenään keskustelemaan. Jossakin määrin kaikki Euroopan unionin jäsenmaat ovat osallistuneet tai olleet mukana NATO-operaatioissa, joten ei ole mitään syytä sille, että kaikki tämä ei voisi tapahtua Naton puitteissa. Sitten rakenteiden yksinkertaisuus, jota kuvasitte. Tämä on tietenkin nimenomaan se rakenne, joka Natolla on ollut suunnitelmissa 50 vuotta. Euroopan unioni on vain toistanut sitä. Tämä on aivan tarkalleen sama rakenne. Te sanoitte, että on poliittinen elin sitten, sotilaskomitea, sotilaskomitean puheenjohtaja, sitten pysyvät edustuston jäsenet, jotka ovat päivittäin paikalla. Tämähän on aivan tarkalleen sama sotilasesikunta tai sama rakenne, joka Natolla on, eli tässä on mitään uutta. Euroopan unioni on monia vuosia pyrkinyt löytämään äh, yhteiselle turvallisuus- ja puolustuspolitiikalle syitä muita kuin sen todellinen kunnianhimo, eli se, että Euroopan unioni olisi globaali toimija. Sehän tässä todellakin on takana. Ja nyt me haluamme tällaisen kaiken kattavan lähestymistavan, sillä me olemme käyneet läpi kaikenlaisia mahdollisia tekosyitä, ja nyt olemme löytäneet sellaisen, joka tuntuu kattavan tämän yhtenäisen lähestymistavan. Minä en voi kuvitella, että viimeisen kymmenen vuoden aikana olisi ollut mitään sotilaallista operaatiota, jossa ei olisi ollut siviili ulottuvuus mukana. Ei tällainen kattava lähestystapa ole millään tavalla uusi. Todellinen syy tähän on tietenkin se, että osa jäsenmaa ei enää ole halunnut osallistua NATO-operaatioihin. He ovat halunneet toimia toisaalla jotta Euroopan unionilla olisi jonkinlaista puolustuksellista painoarvoa. Minulla oli neljä kysymystä teille. Te sanoitte, että me emme halua toistaa NATO-rakenteita ja me haluamme helpottaa jäsenmaiden mahdollisuutta rakentaa kapasiteettia, mutta mitä mahdollisuuksia te tässä tarkoitatte? Miten rakennamme sellaista, mitä ei ennen ollut olemassa? Ja mikä olisi yhtä tärkeää kuin NATO? Sitten toisekseen mikä teidän mielestänne olisi seuraava tärkein askel Euroopan unionille, jotta se voisi omaksua puolustusroolinsa? Kolmannekseen, voisinko kysyä teiltä, oletteko sitä mieltä, että Euroopan unionille pitäisi olla puolustusbudjetti? Ja neljännekseen, kun otetaan huomioon, että Euroopan unioni harjoittaa humanitaarista apua ja käyttää sitä monien toimiensa perusteluna laajalta ottaen. Uskotteko te, että jonkinlainen humanitaarisen avun budjetti Euroopan unionissa voisi jonkin lailla tukea näitä sotilaallisia operaatioita? Kiitoksia. Kiitoksia edustaja Kela. Kiitoksia. Kenraalin luutnantti, en voisi olla enemmän samaa mieltä teidän hyvin realistisesta mm, lähestymistavastanne. Te sanoitte, että on suuri kuilu meidän tavoitteidemme ja mm, kykymme välillä. Ja sanoitte, että lisäleikkaukset olisivat katastrofaalia. On tietenkin joitakin maita, jotka eivät ole ähm, murtuneet tämän painostuksen alkaisena. Minä äh, edustan Viroa, joka vielä tarjoaa kaksi prosenttia puolustuksesta, mutta se on pieni valtio ja voi tarjota ainoastaan moraalisen esimerkin. Mutta äh, puolalainen ulkoministeri Sikorski antoi äh, seuraavanlaisen lausuman viime viikolla täällä. Hän sanoi, että se mitä tapahtui yli neljä vuotta sitten talous- ja rahoitussektorilla – on asia, joka voisi toistua turvallisuussektorillamme, koska me emme ole valmistautuneita, meillä ei ole riittäviä mekanismeja ja resursseja sen torjumiseen, joten tämä on yhteinen huolenaiheemme. Kysymykseni on, kuten kollega edustaja Koppa jo sanoi, se kysymykseni liittyy kyberuhkiin ja kyberpuolustukseen. Kuinka vakavina pidätte näitä haasteita? Millainen yhteistyön taso eri jäsenvaltioiden välillä on? Voitaisiinko soveltaa jotain minimistandardeja, mitä tulee koordinointiin ja raportointiin? Ja mikä on valmiuskykymme kyberkriisin hallinnassa? Olen vielä epäileväinen sen suhteen, olemmeko riittävän valmiita tällaiseen. Kiitoksia. Kiitoksia edustaja Sofokleo. Kiitoksia. Kiitoksia puheenjohtaja. Euroopan unionissa olemme kuulleet aina saman perusperiaatteen. Sanotaan, että meidän alueellamme ei ole yhteistä turvallisuus- ja ulkopolitiikkaa, joten kysymys kuuluu, onko Euroopan unionissa yhteistä puolustusta ja pitäisikö sellainen olla. Vastaus on pelkästään poliittinen eikä tekninen tai teknokraattinen. Jos katsomme esimerkiksi Ähm, kansainvälistä oikeutta ja yhdistyneiden kansakuntien suuntaviivoja ja päätöslauselmia, niin siellähän meillä on pohja. Ja siltä pohjalta voidaan luoda tehokas äh, mekanismi, joka turvaa rauhan. Malissa ja Somaliassa olemme äh, nähneet, kuinka tuhansia ihmisiä tapetaan, mutta asiaan ei voida todellisesti puuttua. Joten nyt seuraava asia. Jos äh, todellakin nyt saamme yhteistä äh, ulko- ja äh, turvallisuuspolitiikkaa. Tätä todellakin toivon poliittistakin syistä. Niin millainen suhde meillä on NATOon? Onko tämä kilpailusuhde vai tuottava suhde? Teillähän on sotilaista kokemusta ja varmasti osaisitte antaa meille hyviä vastauksia tästä. Gomez, please. Kiitoksia edustaja Gomez. General, um, last uh, Sunday. Viime sunnuntaina Portugalin televisiossa äh, oli tällainen hyviä ja huonoja puolia esittelevä korkean tason keskustelu, jossa oli laivaston, merivoimien, jalkavoimien edustajia puhumassa terrorismin vastaisen taistelun asiantuntijoita, puolustusministeriöstä ja he antoivat hyvin vihaisia lausuntoja EU: ta kohtaan, sillä leikkauksia oli tehty puolustusvoimiin hyvin summittaisesti ja ne sen seurauksena menettivät kapasiteettiaan. Tämä ei tietenkään kosketa vain Euroopan unionia. Hallitushan, joka toimeenpanee näitä leikkauksia, ei pystynyt eri, edes selittämään näille asiantuntijoille leikkausten syytä. Mutta minun kysymykseni on se, minkälainen suhde teillä on puolustusvoimien kanssa eri jäsenmaissa niin, että ne voisivat paremmin ymmärtää, miksi YTPP liittyen tehdään leikkauksia. Kysyn siksi, että olen kuullut hyvin paljon typeriä kommentteja liittyen YTPP ja näihin leikkauksiin. On hyvin vaikea ymmärtää, sitä, kuinka me voisimme korostaa näitä kansallisten puolustusvoimien ja joukkojen rooleja, jos heidän asettaisiin sitten operaatioihin toimimaan. utm Mali on hieno tilaisuus kriisin hetkellä keskittää poliittisten johtajiemme ja hallitusten mieli siihen, että he keskittyisivät siihen, että meillä olisi YTPP-operaatio, jolla olisi jaettu hallinto niin että meillä olisi esimerkiksi Malin kaltaisessa tilanteessa joukkoja, joita voitaisiin käyttää mallin tyyppisellä kentällä, sillä tässä tilanteessa mitä enemmän joukkoja lähetämme, sitä enemmän maksamme, ja ne, jotka eivät lähetä joukkoja, maksavat sitä vähemmän, mitä osallistuvat. Miksi tällaisia asioita ei tuoda keskusteluun? Miksi näitä asioita ei pakoteta puolustusministerejä nielemään, pureskelemaan, eikä valtiovarainministerejä? Ja sitten haluaisin kysyä vielä näihin kriisi keskuksiin liittyen. Minun maassani ei ole kyberturvallisuuteen liittyen mitään kriisikeskusta, joka yhdistäisi siviili- ja sotilastoiminnan. Eikö tämä olisi tärkeää? Me emme kata koko kriittistä infrastruktuuria ja kaikkien heikko lenkki on tässä todella heikko lenkki. Thank you very much, Mr. Paljon kiitoksia. Edustaja Kataberg General, Thank you for your... Kiitoksia kenraali Luutnantti puheenvuorostanne. Äh, olen, minulla on hiukan ongelma tämä äh, kaksinkertainen työ. Jos menee esimerkiksi Northwoodin ähm, äh, Lontoossa, niin siellä EU ja NATO tekevät aika lailla samaa työtä ja erityisesti olen huolestunut näistä leikkauksista, että siirrettävän pääomaa yhdeltä toiselle. Tämä ei varmastikaan ole kenenkään edun mukaista. Sitten puheestanne kolme nopeaa kysymystä. Ensinnäkin puhuitte siitä, että tästä syntyy uhka EUn eduille. Voitteko kertoa meille, milloin EUsta tuli kansakunta, koska minun mielestäni EUn etu on yhtä kuin kansallinen etu, ja olen hiukan huolissani tästä me olemme saaneet näitä mietintöjä, kuten Don Jean mietintö, jossa puhutaan ää, mukanaolosta intensiivisissä konflikteissa. Minä puhuisin sodasta. Ja milloin aiotte mennä sotaan EUn puolesta ja mm, mi, mm, minkä valtion kanssa ja voisitteko kertoa meille sitä ennen? Ja sitten puhutte tästä lentäjien koulutuksesta. Milloin odotatte, että meillä on yhteiset EUn asevoimat? Kiitoksia. Thank you very much. Kiitoksia. Ja sitten edustaja Schastner. Mr. Zemke. Edustaja Semke. Więc jeśli można, mm, panie generale... Kiitoksia, kenraali luutnantti. Jos sallitte, aloittaisin seuraavasta asiasta. Teillä on hyvin poikkeuksellisia kokemuksia, tunnette hyvin kansainvälisen kentän, teillä on paljon tausta. Minä olen lukenut teidän CVnne, olen tutustunut teidän taustanne ja te olette ollut Afganistanissa, Balkanilla suunnittelemassa erilaisia sotilaallisia operaatioita ja kysyisin nimenomaan seuraavaa liittyen teidän sotilaalliseen kokemukseenne ja myöskin tähän teidän toimeenne, joka nyt valitettavasti päättyy tämän vuoden lopussa, sillä toimikaudethan ovat rajatut. Te mainitsitte asian, jonka kanssa en todellakaan ole samoilla linjoilla. Sanoitte, että Eurooppa tarvitsee vahvaa sotilaallista voimaa. Tässä olen samaa mieltä. Eurooppa ei voi jatkuvasti tarrautua NATOon, sillä meillä tulee olemaan yhä suurempi ja suurempi rooli käytettävänämme, ja tämähän on hyvä. Mutta haluaisin kysyä seuraavaa. Jos me tarvitsemme tällaista vahvaa sotilaallista voimaa, miten te tarkoitatte tällä? Tällainen sotilaallinen ulottuvuus, vahva ulottuvuus, lepääkö se sellaisella pohjalla, että meillä olisi armeija vai koordinaatiota vai eri jäsenmaiden välillä harjoitettavaa yhteistyötä vai menisimmekö me pitemmälle? Tämä tarkoittaisi sitä, että Euroopan unionilla pitäisi olla omat sotilasvoimansa ja jos näin olisi, jos Euroopan unionilla olisi oma armeijansa, kuka antaisi sille tehtävät? Kuinka tämä kaikki voitaisiin organisoida. Tämähän täytyy määritellä jossakin. Ei se riitä, että meillä on sotilasvoimia, me näemme, mitä Afganistanissa on tapahtunut. Ei se riitä, että meillä on operatiivisia sotilasjoukkoja, me tarvitsemme organisaatiosuunnittelua, me tarvitsemme joukot pois vetävän rakenteen. Tämä on hyvin monimutkainen asia. En tiedä, Oletteko te jo tässä pohtinut erästä hyvin tärkeää asiaa? Tiedättekö te, kuinka paljon tällainen eurooppalainen armeija maksaisi? Ja lopuksi edustaja Mytikoff. Um, General. Kenraaliluutnantti, kiitoksia, että olette täällä luonamme ja haluaisin esittää ainoastaan yhden kysymyksen, joka koskee suhteesta pääesikuntaa. Ähm, edust, äh, korkeaedustaja Ashton jo tätä asiaa yritti äh, edistää ja hän äh, törmäsi tässä suureen vastustukseen. Ähm, mitä tässä on tapahtunut? Ovatko nämä asiat jotenkin osa ähm, ulkosuhdehallinnon uudistamista ja, äm, ja onko, mahta, voisiko tämä olla osa sitä ja mikä on mahdollista toteuttaa? Um, Kiitoksia. Kenraali Lutnantti, teillä on esitetty paljon kysymyksiä. Antaisin teille mielelläni kolme tuntia vastata näihin kysymyksiin, mutta teillä taitaa olla vain kolme minuuttia. Uh, um, Kiitos oikein paljon näistä kysymyksistä. Käyn ne nyt läpi siinä järjestyksessä, kun ne minulle esitettiin ja yritän niitä ehkä vähän ryhmitellä sitten myös aihepiirin mukaan. Kaalerin kysymys. Komissio ja haluaisinko, että kehitysyhteistyö voisi myös maksaa sotilaspuolesta. No tämähän on ihan sama keskustelua, mitä on käyty jokaisessa jäsenvaltiossa. Tämä on jaettu kaikki kunnioittavat omia kansallisia sääntöjään ja me EU-sääntöjä. Tämä ei vain ole mahdollista. Näin se on määritelty. Mutta ei se nyt tarkoita. Otetaan nyt vaikkapa Afrikan sarvi. Laivastot voivat kouluttaa siviili rannikkovartiostoa esimerkiksi ajatellaan pieniä rannikkovartiostoaluksia. Meillä on budjettikohtaa turvallisuuden parantamiseksi, joten on tapoja käytännössä toimia mm, turvallisuuden siviilipuolella, mutta heille tietenkin tämä on hyödyksi vain, jos joku muu toteuttaa koulutuksen. Eli esimerkiksi tällaisessa esimerkissä yhteistyö toimisi. Minulla olisi satoja esimerkkejä siitä, että koordinointi on tärkeää. Jos DEFCON pääjohtajalta kysyttäisiin, niin hän sanoisi, että ei mitään kehitystä ilman turvallisuutta, eikä turvallisuutta ilman kehitystä. Eli siis jos he eivät käytä rahaa kehitykseen, niin se ei myöskään ole mahdollista ilman turvallisuutta. Ja jos me emme pyri siis lisäämään turvallisuutta, niin eihän siitä ole paljon hyötyä, elleivät sitten siviilitoimet seuraa välittömästi laki ja järjestys ja niin edelleen. Näinhän me voimme voittaa. Näin minä olen yrittänyt tehdä eri töissäni niin myös halukkaiden koalitioissa – ja sitten äh, minä toimin esimerkiksi eri äh, yksiköiden koordinoijana Afganistanissa. Tein hienon suunnitelman, mutta ei sitä koskaan toteutettu, koska siviilitoimijat eivät halua, että sotilaat koordinoivat heitä ja sotilaat eivät halua, että siviilipuoli koordinoi. Minulle ei jäänyt mitään vaihtoehtoa. Meillä on mandaatti koordinoida ulkoiset toimet ja meillä on sitä varten johtaja ja hän tekee sen ja minä istun saman pöydän ääressä ja koordinoin toimia sitten muiden toimijoiden kanssa. Ja tässä mielestäni on meidän vahvuutemme. Joskus yritän, mutta kun ei minulla ole mitään budjettia, jäsenvaltiot toteuttavat toimet ja maksavat viulut ja käskevät sitten minua toimimaan kertovat minulle, miten tehdään. Ja niin se vaan toimii, enkä minä usko, että ainakaan kovin lyhyesti, lyhyellä aikavälillä voitaisiin tehdä niin, että komission rahaa käytettäisiin tähän sotilaspuoleen. Sitten kysymys koordinoinnista Naton kanssa. Muodollisesti minun on lupa käydä tai toteuttaa tällaista epämuodollista koordinaatiota henkilöstöjen välillä. Ja niin on myös sitten Naton vastaavalla kollegallani. Tämä on epämuodollista, mutta olisihan se paljon helpompaa, jos ei olisi tällaisia poliittisia kysymyksiä taustalla, mutta niitähän minä en tietenkään ratkaise. Toki yritän ratkaista niitä omalla tasollani, mutta poliittisen tasonhan täytyy nämä kysymykset ratkaista. Ja niin kauan kuin näin ei ole, niin minä voin ainakin olla hyvin käytännönläheinen omissa toimissani ja voin siksi taata teille, että esimerkiksi meidän kykyä, kykyämme kehiteltäessä niin päällekkäisyyttä ei tapahdu. Eli se mitä me teemme äh, ja mitä NATO tekee, jos molemmat kunnioittavat sitä periaatetta, että jäsenvaltiothan omistavat ja ovat kaiken sotilaskykymme taustalla, niin sitten voidaan huolehtia myös siitä, että päällekkäisyyttä ei synny. Ehkä vähän kummallista, että NATO pyrkii huolehtimaan voimavarojen yhdistämisestä ja yhteiskäytöstä ja me myös, mutta jäsenvaltiothan käskevät minua ja käskevät NATOa. Minä voin vain kertoa syistä, miksi joskus olisi loogista valita NATO-toiminta – pitäen mielessä, että pääsihteeri Gates totesi, että Yhdysvallat ei tule yhdistämään ja jakamaan, vaan että EUn on ryhdistäydyttävä – jos tarvitaan kapasiteettia, joka on olemassa jo Yhdysvalloissa ja Yhdysvallat pystyy tuottamaan sitä ja minä haluan sen nopeasti, niin tietenkin minä käännyn Naton puoleen, koska sitten Yhdysvaltain teollisuus tulee Naton kautta mukaan, äh, ajatellen niitä linkkejä, joita meillä on Norfolkissa. Minä katson tässä nyt vain näitä kapasiteetteja, mutta jos te jos teillä on kotopuolessa teollisuutta, ei välttämättä puolustusteollisuutta, kyse voi olla muustakin alihankintateollisuudesta ja haluatte mukaan tämän hankkeen ää, ajamiseen tämän kapasiteetin luomiseksi, niin ottakaa mukaan tai yhteyttä Euroopan unionin, koska meillä on puolustusvirasto ja sehän voi tehdä tällaisia tai luoda tällaisia yhteyksiä. Ja heidän mandaattiinsa kuuluu se, että heidän täytyy tukea Euroopan unionin puolustusteollisuuden kehittämistä. Eli mikäpäs tässä olisi väärin. Voimakas puolustus, voimakas teollisuus, voimakas talous. Mielestäni EDA tekee erittäin hyvää työtä muuten. Yksi esimerkki liittyy kysymyksenne herra Van Orden ja sitten palaan muihin kysymyksiinne. Air-to-air refueling on esimerkiksi, tämä ilmatankkaus on yksi hyvä esimerkki. Yhdysvallat haluaa vain, mm, että EU ryhdistäytyy. Miksipä EU ei käyttäisi omia mahdollisuuksiaan asian ajamiseen? Eli samalla toinen esimerkki, josta luulen, että Euroopan unioni tekisi viisaan valinnan tukemalla jäsenvaltioita saamaan aikaan kapasiteettia, mutta että meillä olisi näiden C17 kautta strategista kykyä myös. Eli jäsenvaltio investoi tähän kapasiteettiin ja sen siitä huolehtimiseen ja saa sitten osan näistä lentotunneista. Mutta kun ei, kuka päättää näistä lentotunneista näiden koneiden suhteen ja jäsenvaltiot, jotka osallistuvat, eivät voi myöskään sitten määrätä toistensa lentotuntien käytöstä. Näin saataisiin huomattavasti korkeampi tai paremmat takuut siitä, että voi todella käyttää tätä kapasiteettia, johon on rahansa laittanut. Meillä on myös esimerkkejä siitä, että esimerkiksi Naton päätöksenteon kautta omistajuus vaihtuu No nyt me emme puhu Natosta, me puhumme EUsta, mutta voisin kertoa esimerkeistä, että jos luke, luo jonkun kyvykkyyden, vaikka kaikki jäsenvaltiot eivät osallistu sen luomiseen, niin sitten organisaatio konsensuspohjalla päättää sen käytöstä. Vain yksi jäsenvaltio voi estää kaiken. Saattaa käyttää satoja miljoonia tai jopa miljardeja jonkin asian luomiseen ja sitten vain yksi jäsenvaltio voi estää sen käytön. Minä voisin kertoa teille esimerkkejä siitä, että näin on todella käytännössä tapahtunut ja tämä on ongelma. Mielestäni viis on viisasta, viisas periaate. No vaikkapa myös äh, ilmailuvalvonta, kun ajatellaan äh, nyt neljästä jäsenvaltiosta on tullut jo viisi, ja se on järjestetty käyttäytynyt tavalla, jolla sitä voidaan käyttää Naton operaatioihin, samoin EU-operaatioihin, halukkaiden koalitioiden operaatioihin ja jäsenvaltio, joka osallistuu tällaiseen toimeen, ei voi estää muita käyttämästä tätä kykyä tai kapasiteettia. Eli mielestäni tämä on tapa toimia ja tämä on myös vastaukseni sille, että haluanko eurooppalaista armeijaa. Minä olen käytännöllinen heppu. Että tule koskaan kuulemaan, että minä sanoisin, että tarvitsen eurooppalaisen armeijan, koska sellaista ei koskaan tule. Joka ikinen jäsenvaltio, poikkeuksetta, en tiedä yhdestäkään poikkeuksesta, jäsenvaltiot toteavat, että on niiden suvereeni oma päätös päättää siitä, missä käyttävät sotilaitaan. Muuten sanaa suvereni käytetään tai itsemääräämisoikeus käytetään usein väärin. Jos tätä sanaa käyttää yhdessä muiden sanojen kanssa, niin voi tapahtua virhe, koska itsemääräämisoikeus on paitsi oikeus saada päättää, sen tulisi olla myös mahdollisuus toimia. Muutenhan, jos nyt istuu vaikkapa jossain saarella eikä ole laivaa ja päättää, että haluaa lähteä saarelta, No voikai sitä aina päättää lähteä sieltä, mutta kun eihän sieltä pääse mihinkään, jos ei ole laivaa. Niin joskus olisi ehkä tarpeen tehdä yhteistyötä muiden kanssa, että saa sen laivan tai kapasiteetin. Nyt herra Van Odenin välihuudot eivät kuulu tulkeille asti. You're the one on the island. <laughs> Sinähän sä olet siellä saarella, huudetaan herra Van Odenille. I want to give... Uh, Please, General, to, okay. Let me, let me give... Uh, Antakaapa. Tässä nyt hiukan kehun ehkä yhdistynyttä kuningaskuntaa. He tekivät erittäin viisaan päätöksen voimavarojen yhdistämisestä ja yhteiskäytöstä, sillä UKlla ei enää ollut budjetti prosenttia tukialusten pitämiseen. Ja näin ollen se totesi kerta kaikkiaan, tai hallitus päätti, että on muita prioriteetteja, eli näitä tukialuksia ei enää voitu pitää. Ja näin ollen Euroopan unionin jäsenvaltiot ehkä niillä voi olla jotain kykyä, jos joku toinen jäsenvaltio päättää sitten yhteiskäytöstä. Ja UK päätti sitten yhteiskäytöstä Ranskan kanssa. Valtava aimoharppaus. En minä tässä nyt yritä mitään EU-kyvykkyyttä saada aikaan. NATO olisi varmaankin paras taho, mutta odottaisin Ja kaikki varmaankin ymmärrämme, että tulee tilanteita, jolloin NATO ei voi toimia ja miksi emme varmistaisi, että me edelleen voimme toimia yhdessä suojellaksemme yhteistä etuamme, jos emme tähän yksin pysty. Jos tähän pystyy aivan ypä yksin, niin siitä vaan, tehkää se yksin. Mutta useimmat äh, konflikteistamme ovat luonteeltaan sellaisia, että ei niitä yksin pysty ratkaisemaan. Eli meidän on äh, huolehdittava sellaisesta kapasiteetista, jota tarvitaan, jos haluamme yhteistä etuamme ajaa ja suojella. Sitten esitettiin useita kysymyksiä kyberpuolustuksesta. Muun muassa Rouva Koppa Vastaan nyt tähän kyberpuolustusasiaan. Kyllä se on vakava uhka, myös sotilaallinen, mutta paljon enemmänkin kuin sotilaallinen uhka. Ja tässä jälleen näkisin, että etuna olisi toimia EUn kautta, koska monet ihmiset, jotka ovat huolissaan kyberturvallisuudesta, kyberhyökkäyksistä, toimivat esimerkiksi pankkialalla. Pankkiala on hyvin huolissaan ja samoin pankkialan lisäksi ihan perusinfrastruktuurit. Minulla ei ollut aavistustakaan aloittaessani. Monet ihmiset, jotka äh, tietävät tästä huomattavasti enemmän ja minun henkilöstölläni ei ole kyberpuolustuksesta kovin paljoa tietotaitoa, mutta on ihmisiä, joiden kanssa me keskustelemme ja asiantuntijamme lyövät äh, viisat päänsä yhteen, joten äh, näin voimme yhdessä vastata tällaisiinkin uhkiin. Onko minulla sitten jonkinnäköinen strategia näiden leikkausten suhteen? No strategia nyt on aika suuri sana. Oman toimivaltani puitteissa voin vain todeta, että jos jäsenvaltioilla ei enää ole mahdollisuutta tiettyyn tason ylläpitämiseen, joka on yhteisen etumme mukaista, niin minä ehkä voin auttaa niitä tekemään yhteistyötä. Minä ehkä voin tehdä aloitteita ja jos tulee jonkinnäköinen hanke saadaan aikaan, niin vien sen edealle. Ja jos kyse on taas jostain pienimuotoisemmasta yhteistyöstä, niin teemme sen sitten omin voimin. Mutta monista syistä me saamme tämän toimimaan todella, todella toimimaan tehokkaasti vain siinä tapauksessa, että on myös poliittista painetta näin toimia. Mutta kun tätä poliittista painetta ei ole, päinvastoin on poliittista painetta olla tekemättä näin, Monet ministerit ovat minulle vuosien ajan sanoneet, että täytyy tehdä näin, mutta heti kun minä sitten teen näköisen ehdotuksen, että tehtäisiin jotain todella yhdessä, niin jokainen jäsenvaltio alkaa suojella omaa teollisuuttaan. Eli haluavat kyllä edistää asioita, mutta vain siinä tapauksessa, että ö, Musta-Pekka menee jollekin muulle kuin niille. Ja siksi tarvittaisiin todellista poliittista painetta – ja voin olla täysin avomielinen sen suhteen, että jos on komentaja, minä itse olen tykistö, tykistön miehiä, mutta jos on vaikkapa ilmavoimien miehiä, niin ajattelee ehkä hieman eri tavoin. Ja ei kukaan tietenkään halua leikata sieltä omalta tontiltaan, mutta kun pakko se on kuitenkin tehdä. Eli poli- poliittista painetta tarvitaan ylhäältä alaspäin ja myös hallitusten ja valtioiden päämiesten ehkäpä täytyy painostaa omia ministereitään, valtiovarainministereitä tai talousministereitä tai mitä alueellisia ja kansallisia ja teollisuuden intressejä siellä sitten onkin ja sotilaallisia intressejä ja myös tunteet pelissä. Eli aika vaikea tämä on. Rova Kruunberg Mali-missiosta vastasinkin jo kysymykseen, koska se liittyy tuohon itsemääräämisoikeuskysymykseen. Joskus täytyy, mitä tuohon Maliin tulee, ja vaikka tämä nyt ei ihan esityslistalla olekaan, niin mielestäni tämä on hyvä esimerkki, jossa Euroopan unioni sellaisenaan ei vielä – pysty siihen, mihin Ranska pystyi. Ja minä nostan hattua Ranskalle, koska Mali olisi ollut katastrofi, jos Ranskan välintuloa ei olisi tapahtunut. Me Siitrassa autoimme maalilaisia ja pyrimme tukemaan heitä, jotta saisivat asiat tolalle, mutta me olemme aivan liian hitaita ja sitten sitten asioiden nopeus yllätti meidät jälleen kerran. Todella hienoa, että Ranska meni väliin ja näin tästä ei tullut eurooppalaista katastrofia, koska jälleen kerran asiassa on niin monia eri asioita. Huumeiden salakuljetusintressit. No kyllä te kaikki ne riskit tiedätte. Luonnonvarat, Sahel, että siitä voi tulla uusi Afganistan, mutta paljon lähempänä meitä ja rajojamme niin eh, ehkä tässä oli helpompi löytää konsensus siksikin, että myös Euroopan unioniin tulee tehdä se, minkä se voi. Ja juuri tällainen koulutusmissio oli asia, jonka me voimme toteuttaa. Myös määräsin eh, olisin määrännyt, tai määräsin tukea muun muassa Malin armeijalle, mutta minullahan ei ole budjettia, eli jäsenvaltioiden on päätettävä antaa välineet ja ilmakuljetus Afismalle sekä Malin ilmavoimille. No nyt noin kahdeksan jäsenvaltiota on avannut kukkaronyörejään. Toivon, että useampikin näin tekee. Täällä esitettiin monia kysymyksiä. Niin herra Van Ordenilla oli koko joukko kysymyksiä. Yhdysvallat. Yhdysvallat on tehnyt asiat erittäin selväksi. He haluavat, että me <laughs> Euroopassa ryhdistäydymme, mutta aika vaikeahan tämä on, kun EU:ssa on niin monia eri jäsenvaltioita, joilla on eri etunsa ja oma teollisuutensa, jota puolustavat. Mutta Yhdysvallat on myös todennut, että ei se halua kääntää selkäänsä Yhdysvalloille, vaan haluaa olla uskollinen kumppani ja meidänkin tulisi olla Yhdysvaltain kumppani ja sitoutunut tähän kumppanuuteen. On myös tosiasia, että heidän on vähennettävä ja he vähensivät ja tulevat vähentämään omista strategisista syistään panostaan. Ja ö, ihan hyvä niin. Eli tämä tulee vain entistä hankalammaksi Yhdysvalloille aina tulla pelastamaan meitä. On vaikeampi odottaa, että me Euroopan unionin jäsenvaltioina odotamme, että Yhdysvaltain presidentti ensin vakuuttaa omat veronmaksajansa siitä, että heidän pitää maksaa viulut ja kantaa taakka, jos meillä on kriisi, jossa meidän intressimme ovat pelissä. Ja ymmärrän kyllä, että Euroopan unioni ei ole kansakunta, mutta se on Euroopan unioni ja se on perustettu yhteisille arvoille. Kaksikymmentäyksi jäsenvaltiota ainakin ja jos teillä olisi ratkaisu kaikkiin ongelmiin, niin voi, kyllä minä haluaisin toimia tehokkaammin, mutta kun tällaista ratkaisua ei ole, Olisin pelosta jäykkänä, jos näin tapahtuisi, koska sitten koko päätöksentekomme jumiutuisi, emmekä pystyisi toteuttamaan tätä kokonaisvaltaista lähestymistapaamme. Enköhän minä tuon jo tässä käsitellytkin. Mikä on seuraava askel? EU ja puolustus. No sehän on jo määritelty. Minä haluan vain, että nyt toimitaan tämän määritelmän suhteen. En minä mitään omaa puolustusbudjettia haikaile, sehän olisi utopistista. Ja enköhän minä nyt ole vastannut kaikkiin kysymyksiin. Niin ja sitten herra Kelan Virosta. Minä haluaisin tässä nyt todella kehua Viroa. Ai niin, siellä te istutte. Te olette erinomainen esimerkki. Teillä oli valtava talouskriisi, te sitouduitte lupauksiimme, toteutitte ne, ratkaisitte talouskriisinkin suurimmalta osaltaan. Olette osoittaneet johtajuutta ja minä usein käytän teidän maatanne esimerkkinä. Puolan ministeri Sikorskin kanssa olen täysin samaa mieltä, kun hän vertaa talouskriisiä mahdolliseen turvallisuuskriisiin. Siksi minä olenkin niin paljon aikaa käyttänyt puhuakseni paitsi tälle valiokunnalle myös kansallisille parlamenteille muun muassa. Minä olen tässä jäämässä eläkkeelle, mutta tuntuu aika pahalta, koska mitä minä jätän jälkeeni sotilasvoimat, jotka eivät ole kyvykkäitä puolustamaan yhteistä etuamme. Ja siksi minä tulin tänne nyt kertomaan teille, että asioiden on muututtavaa. Tosiaan kyberasiat tärkeitä, muun muassa teidän maallenne erityisesti, koska olette Natossa, mutta myös EUssa. Ja kiitos sitä, että annatte mahdollisuuden kyberturvallisuuden suhteen muillekin kuin NATO-maille ja voimme todella jakaa myös tämän uhan suhteen voimavarojamme. Herra Sofokleus, kiitos kysymyksestänne. Haluaisin ehkä tehdä eron tässä nyt. Meillä on yhteinen eh, turvallisuus- ja puolustuspolitiikka, mutta sillä on rajoitteensa ja minä olen ihan tyytyväinen näihin rajoitteisiin. Yhteinen puolustus tulee Naton kautta ja yhteiseen puolustukseen tarvitaan Natoa, koska myös jotkut ei-EU-maat, kuten Yhdysvallat, Kanada ja niin edelleen, ovat mukana. Minä Euroopan unionissa pyrin varmistamaan sen, että ei heikennetä NATOa. Minä pyrin vahvistamaan NATOakin toimillani. Rova Gomes, kiitos oikein paljon teidänkin kysymyksestänne. Rahoitus, toinen kysymyksenne. En minä tätä muuta. Kustannukset syntyvät siellä, missä syntyvät, ja olemme riippuvaisia solidaarisuudesta – siitä, että jäsenvaltiot, jotka päättävät joistain missioista, myös antavat sille sitten taloudellista tukea. Tämä on yksi meidän heikkoutemme. Minä saatan istua ministerikomiteassa, jossa 27 ministeriä yksituumaisesti päättää, että toteutamme mission, ja kun minä pyydän tähän kapasiteettia, sitä ei sitten tipukaan. Ja tätä meidän täytyisi parantaa. Eli jos päätetään jostain missiosta, siihen on joko osallistuttava tai ainakin osallistuttava sen rahoitukseen. Mutta yhteisestä rahoituksesta on, on tultava ö, suurempi asia kuin tähän asti. Natolla on muuten ihan sama ongelma. Ö, tämä on vähän tällainen dilemma. Kaikki haluavat, että muut ratkaisevat heidän ongelmansa. Mutta ei se näin toimi jos emme jaa taakkaa ja osoita solidaarisuutta. Usein monet kollegat eri tasoilta eivät vielä ymmärrä, miksi olisi loogista, että EUlla on sotilaallinen ulottuvuus. Meillä on 199 tai 200 vain 200 sotilasta minun esikunnassani, niin jos tätä verrataan niin meillä on rakenteessa 7500, mutta ei se sisällä edes kaikkea. Tässä on siis tämä ero. Monet sotilaat tai kaikki sotilaat ovat kokeneempia Natossa kuin EU:ssa. Tämä oli minun ensimmäinen toimeni EU:ssa. Ei minulla ollut aavistustakaan EU-mahdollisuuksista, mutta nyt olen todella innostunut. Mutta tunnustan myös, että tarvitsemme NATOa mm, sotilasmissioidenkin toteuttamiseen. Herra Campbell. Taisin kyllä vastata tähän kysymykseen aiemmin. Minunkin mielestäni on aina kiinnostavaa, että NATO ja monet sanovat, että on päällekkäisyyttä, vaikka tämä oli päätös toimia koordinoidusti Naton ja EUn välillä, pääsihteerin välillä sekä sotilas johtajan välillä. Niin ongelma ei ole meri, vaan Somalia, mitä tähän merirosvouteen tulee. Tarvitaan monien eri toimijoiden yhteen toimimista, jotta ongelma saataisiin ratkaistua ja vastaus oli, että haluaisivat, että EU hoitaisi tämän. Kiinnostavaa on, ja nyt olemme oppineet, että samalla kun tunnustetaan se hyöty, että NATO käyttää jatkossakin standardi NATO-merijoukkoja, koska näin heidän on toimittava joka tapauksessa, koska ne ovat NRFn yhteydessä ja niiden täytyy voida toimia konflikteissa, mutta miksi niitä ei voitaisi käyttää myös merirosvoiden torjumiseen? Mutta kun EUn mandaatti voisi olla parempi. Miksi? Koska näin voisimme alueen valtioiden kanssa sopia siitä, että me otamme merirosvot kiinni ja he huolehtivat oikeudenkäynneistä ja tuomioista. Tämä ei ollut kuitenkaan mahdollista, koska meillä on diplo- meillähän on diplomaattikapasiteettimme ja emme saaneet sovittua näiden vankien ää, vankien statuksesta ja sitten olimme sitä mieltä, että vankeja kohdellaan huonosti ja niin edelleen. Eli entäpä sitten merirosvojen kiinniottaminen jo rannalla? UK halusi tätä mandaattia hyvistä syistä. Onhan se naurettava ja erittäin vaarallista toimia vain vedessä – täysin suojaamattomana aivan rannan läheisyydessä, eikä meillä ollut pidätysoikeutta. Eli UK ajoi Natossa tätä mandaattia toimia myös rannikolla tai rannalla. Mutta niin Natossa kuin EUssakin oli monia maita, jotka sanoivat, että entäpä EU-henkilöstö, joka toimii Somaliassa sitten siellä maassa. Ja oli todella hyödyllistä, että neuvostossa henkilö, joka on vastuussa Somaliasta, totesi, että olisi todella hyödyksi, jos EU toteuttaisi tuollaisia toimia, koska merirosvo ö, tukahduttaa monia kehityshankkeita. Se on huono asia taloudelle, matkailulle, joten EU:ssa saimme sitten tällaisen koordinoinnin aikaan perustellen. Ja nyt olen oppinut vaikka ajattelinkin samoin kuin te, miksipä ei NATO voisi tehdä koko hommaa, niin ehkä sitten kuitenkin, koska me pystyimme järjestämään koko, tai parantamaan koko järjestelmää myös tehokkuutta EUn kautta, myös tämän sotilastoimen itsensä tehokkuutta. Tämä on taktinen sotilasmenestys. Me tuhosimme koko joukon aluksia ja moottoreita. Eihän se mikään valtava operaatio ollut, mutta se oli taktisesti suuri menestys, strateginen menestys, koska onnistuimme myös diplomaattisen koordinoinnin kautta ja paikallisviranomaisten avulla Toimessamme he julistivat tukevansa toimiamme, koska merirosvoudesta on päästävä ja tämä sinänsä on todellinen muutos myös Somaliassa ja strategisesti merkittävä. En olisi voinut tätä toisin organisoida. Kyllä EUn intressi on jäsenvaltioiden intressiä, mutta kaikki olemme kuitenkin Euroopan unionissa – ja olemme sopineet tietyistä perusperiaatteista. Ei meille EU-joukkoja tule, eikä minä sellaisia toivoisikaan, en ole koskaan toivonut, koska se voisi olla myös vaarallista niin kauan kun tarvitaan konsensusta, niin voi olla, että olisimme investoineet joukkoihin, emmekä olisi koskaan niitä saaneet kuitenkaan sitten käytettyä. Herra Tsemke, kiitos teidän huomioistanne. Taisin jo vastata. En minä tässä mitään EU-asevoimia aja, vaan jäsenvaltioita, joilla on kylliksi sotilaallista kapasiteettia ja että optimoidaan sen käyttö niin, että saadaan hoidettua operaatiot. mehän olemme huomattavasti vaatimattomampia kuin NATO, eikä meidän tarvitse kaikesta huolehtia, mistä NATO huolehtii. Ja me käytämme tietenkin tietoa, jota NATO kerää, joten emme halua päällekkäisyyttä. Jäsenvaltiot toimittavat tiedot NATOlle, minulle. Minä teen EUn kannalta skenaariot. NATO omalta kannaltaan ja jos ylipäätään, niin meidän ei tulisi edes miettiä eurooppalaista armeijaa. Mielestäni on liian aikaista nyt miettiä muita vaihtoehtoja, ainakaan minun elinaikanani. Sitten viimeiset kysymykset. Niin, niin. Korkea edustaja ei halunnut pysyvää pääesikuntaa. Ei hän, ai vaikka häntä näin väitettiin, niin ei, ei se edes ollut näin, vaikka näin väitettiin. Hän pyrki vain, ja mielestäni se oli täysin järkevää, kun meillä on äh, siviilisuunnittelijoita, poliisi ja lain, laki- ja järjestys, puolella, niin kaikkien meillä on suunnittelijoita ekossa, DEFKossa. Miksi minulla ei voisi olla 20 suunnittelijaa, jotka voivat koordinoida ää, asioita meidän puolestamme? Ja kaikki, jotka sanovat, että tämä on päällekkäistä Naton kanssa, no juu, sitten on minullakin suunnittelijoita, kun Natolla on 7500, niin minä pyydän vain tätä rajallista määrää niitä sotilasmissioita varten, joissa olisi täysin järjetöntä aktivoida koko koneistomme. Siis minulla on hyvin paljon sotilasoperationaalista kokemusta. Suuren osan elämäni olen tätä työtä tehnyt. Ja jos minulla on 20 suunnittelijaa, yleissuunnittelijaa, ja toteutan vaikkapa EUTM, Somalia, Mali, Mission, Libya, mikä hyvänsä sitten He voivat koordinoida kaiken, infrastruktuuri, logistiikkaa, lää, lääkehoitoa. Niin. Mm, nythän meillä on tällainen toimi, mutta sitä voi käyttää vain Afrikan sarvessa, mutta kun muitakin kriisejä varmasti on tulossa. Tämä ei maksa mitään tähän tarvittaisiin vain poliittinen sopimus, että saisin ajaa asiaa. Ja minä todella arvostaisin, jos ne, jotka edelleen tällaisen mielestäni aika yksinkertaisen päätöksenteon estävät, voisivat pohtia uudelleen kantansa. Näin saisimme jo olemassa olevan kapasiteetin paremmin käyttöön. Jos saisin tämän tuen ennen eläkkeelle jäämistä, niin se olisi kyllä kaikkein hienointa. Kiitos. Thank you very much, General, uh, for your comments. Uh, Kiitoksia, kenraaliluutnantti näistä kommenteistanne, kuten aina hyvin selkeitä ja tärkeitä. Ehkä voimme vielä tavata joskus toiste, e, jos ei ehkä tässä nykyisissä tehtävässä, niin varmasti tulemme keskustelemaan useissa tapahtumissa ja konferensseissa. Kiitoksia vielä kaikkien CD-alivaliokunnan jäsenten nimissä teidän yhteistyöstänne kanssamme. Ladies and gentlemen. Uh... Hyvät naiset ja herrat, nyt me siirrymme sitten maalta merelle. Euroopan unioni on aloittanut erilaiset toimet, Atalanta ja toinen Nestor-operaatio, joten meidän toimintamme merillä on yhä tärkeämpää. Eli keskustelemme nyt sitten Anna Gomesin mietinnöstä, eli yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan merellinen ulottuvuus. Ja koskapa on aika myöhä, niin annankin heti äh, puheenvuoron edustaja Gomesille. So, um... Kiitoksia puheenjohtaja. Euroopan komissio ja ulkosuhdehallinto ovat kehittämässä ensimmäistä kertaa eurooppalaista meriturvallisuusstrategiaa. Olen kuullut, että työasiakirjan tulisi olla ennen kesää valmiina ja virallisia ehdotuksia tullaan tekemään joulukuun puolustusministerien neuvostossa. Uskon, että tässä on mahdollisuus ruokkia keskustelua ja taata se, että Euroopan parlamenttia kuullaan ja että meidän kantamme otetaan huomioon. Tämä Euroopan unionin meriturvallisuusstrategia tähtää siihen, että se kattaa ne puutteet, jotka Euroopan integroitu meripolitiikka vuonna 2007 jätti vielä kattamatta. Tämä liittyy merialueiden turvallisuuteen. Sen tulee perustua tähän integroituun merialuepolitiikkaan, mutta on myöskin hyvin tärkeää, että se liittyy Euroopan turvallisuusstrategiaan. Tässä mietinnössä tähtään siihen, että korostan tarvetta eurooppalaiselle meriturvallisuusstrategialle. Tämä on valtavirtaista ja ottaa mukaan haasteita, riskejä, huolia ja mahdollisuuksia, joita Euroopan unionilla on merialueilla, mukaan lukien Euroopan kansalaisten suojelun. Euroopan unionin täytyy tässä päämäärässä ottaa kaikki eh, toimijat, toimielimet ja välineet mukaan sekä siviili- että sotilasalalta. Meidän täytyy todeta, että kuten juuri äsken kenraali Van Oshin kanssa keskustelussa tuli esiin, meillä on jo välineitä monilla aloilla sekä turvallisuus että puolustusalalla, mutta suuri haaste on se, kuinka me voisimme käyttää näitä välineitä. Kuinka me voisimme välttää sitä, ettemme toista ponnistuksia ja kuluja turvallisuus haasteisiin vastatessamme ja kuinka voisimme taata sen, että tämä resurssien yhdistäminen ja jakaminen, pooling and sharing, voisi toimia niin, että me voisimme samalla luoda työpaikkoja teollisuudessa, siinä teollisuudessa, joka tuottaa välineistöä, jota me tarvitsemme, jotta voisimme olla valmistautuneita näihin haasteisiin. Mitä me sitten tarvitsemme käytännössä? Minä uskon ja olen tässä mietintöluonnoksessa niin maininnut, että meidän tulisi aluksi tunnustaa ne kapasiteetit, joita meillä on. Meidän tulee tunnistaa turvallisuuttamme uhkaavat riskit ja meriturvallisuutta uhkaavat riskit. Me tarvitsemme tiedustelun ja tiedon jakoa jäsenmaiden välillä, tarvitsemme valvontaa, seurantaa, tulevan Euroopan rannikkovartiostopalvelun puitteissa. Tarkoituksena on siviilien suojelu ja pelastuspalvelun takaaminen. Me tarvitsemme tehokkaita palveluja, jotta voisimme YETP-operaatioihin liittää meriulottuvuuden esimerkiksi ähm, eri saartojen toimeenpano, valvonta ja niin edespäin. Somalian rannikon kokemus on tässä hyvin tärkeää, kuten näemme. Se kattaa monet näistä ulottuvuuksista. Ja meidän tulee olla myöskin luonnollisesti valmiina ulottamaan kokemus muille aloille ja alueille, joilla on haasteita ja uhkia. Ja nämä ovat lähempänä kotikenttää kuin koskaan aikaisemmin. Me näemme, mitä Sahelin alueella tapahtuu ja näemme epävakauden Pohjois-Afrikan alueella. Tapahtumat osoittavat meille, että suoria turvallisuusuhkia aiheutuu meille. Me kohtaamme nämä uhat nyt maalla, mutta voi olla, että joudumme kohtaamaan ne merialueella. Me näemme, että terroristiverkostot toimivat Sahelin alueella ja heillä on liitoksia organiso- järjestäytyneeseen rikollisuuteen, joka toimii jo Atlantin ylittävästi. Ja muuten osa, osalla heistä on jopa sukellusvene-välineistöä. Heillä on reittejä, jotka yhdistävät latinalaisen Amerikan, Afrikan länsirannikkoon ja he selkeästi tähtäävät Eurooppaan nämä eivät ole valtiollisia toimijoita. Ja eräillä näistä toimijoilla on jo jopa sukellusvenevälineistöä. Uskon, että meidän tulisi kehittää kaksi käyttöteknologiaa ja kapasiteetteja. Tämä on tapa kattaa ja vastata talouskriisin aiheuttamaan negatiiviseen seuraukseen puolustusbudjettien kohdalla eurooppalaisen ja kansallisen. Ja meidän täytyy pystyä vastaamaan merialuehaasteisiin. Tarkoituksena on toimia kustannustehokkaasti ja käyttää voimavarojen yhdistämistä ja jakamista. Me tarvitsemme paljon enemmän organisaatiota eri toimijoiden välillä. Minä vierailin EMSassa – Euroopan merialueturvallisuusvirastossa, joka sijaitsee Lissabonissa. He tekevät erittäin hienoa työtä siellä. Ja minä sain tietää, että he ovat tehneet yhteistyötä Atalanta-operaation kanssa, huolimatta siitä, ettei mitään virallisia järjestelyjä tähän ole. Tämä oli täysin epävirallista operaatiota, mutta he olivat näin toimineet ja se oli ollut Atalantan toiminnalle erittäin tärkeää. Mutta tätä ei ole millään lailla virallistettu. Miksi me emme ole näitä palveluita, jotka tähtäävät samoihin päämääriin yhdistäneet näitä siviili- ja sotilasvälineitä, joita meillä jo on. Minä olen tässä pyrkinyt tässä mietinnössä korostamaan mahdollisia riskejä ja haasteita, joita meillä on edessämme ja mahdollisuuksia, taloudellisia mahdollisuuksia, joita tarjoavat esimerkiksi aukeavat uudet kauppareitit, esimerkiksi Panaman kanava, jota nyt laajennetaan ja ensi vuonna todennäköisesti suurempi kauppa näin aukeaa Atlantin ja Tyynemeren välineiden alueiden välillä. Ja aivan samoin on Pohjoisen meritien kohdalla. Me tiedämme, että kaupan kasvu tarkoittaa sitä, että liikennettä on enemmän, se täytyy voida turvata ja tämä vaikuttaa todennäköisesti ympäristöön. Ja se tulee vaatimaan myöskin enemmän valvontaa. Minä uskon, että tällä alalla voimme äh, todellakin vaikuttaa komission ja ulkosuhdehallinnon toimintaan, ja minä olen pyrkinyt olemaan kunnianhimoinen ja visionääri tässä mietinnössä. Kyseessä on kansalaisten turvallisuus ja turvallisuusintressit, meidän globaalit intressimme, kun ajattelemme esimerkiksi erilaisia turvallisuusuhkia, selkeitä turvallisuusuhkia, mutta myös esimerkiksi ympäristöön aiheutuvia uhkia. Minä voin kuvitella, että täällä on muita, jotka tuntevat asioita vielä paremmin kuin minä. Minä en missään tapauksessa ole asiantuntija ja olen varma, että nyt voimme eri jäseniltä saada omia panoksia ja myöskin eri virastoilta voimme näin tehdä tekstistä strategisemman ja tarkemman. Ja näin voimme vaikuttaa päätöksentekoon, kun tulevassa puolustusneuvostossa jäsenmaat päätöksen tekevät. From EPP is our... Kiitoksia. Äh, Varjoesittelemme EPPstä on puheenjohtajamme äh, edustaja Donjon, mutta koska ole paikalla, niin pyytäisin, että ähm, Michael Gardner sanoo muutaman sanan. Kiitoksia oikein paljon. Tiedän, että hän ei ole paikalla, mutta hänen muistiinpanonsa ovat täällä, joten minä voin ne tässä lukea hänen puolestaan. Ensinnäkin hän haluaisi onnitella äh, sinua Anna erittäin kattavasta mietinnöstä. Hän sanoo, että tämä mietintö selkeästi selittää, miksi EUn täytyy olla toimija meriturvallisuuden saralla ja mitä etuja tässä ajetaan kun varmistetaan merien ja rannikoiden turvallisuus. Mietinnössä aivan oikein otetaan esiin ne mm, kysymykset, joita EUn täytyy käsitellä globaalina meriturvallisuuden toimijana, kun on kyse rikollisjärjestöistä, kansainvälisestä terrorismista ja merirosvoudesta, ja sitten asiat, joissa EUn täytyisi toimia periaatteellisesti, maantieteellisestä, arktisilla alueilla, välimerellä, Adenin lahdella ja muilla. Sitten kiitos eurooppalaisen meriturvallisuusstrategian. Tässä korostetaan sitä, että meidän täytyy luoda kumppanuuksia toisten Äh, ryhmien kanssa, erityisesti mitä tulee valvontaan ja järjestäytyneen rikollisuuden torjuntaan, niin ja meidän tulisi luoda uudet toimielimiset puitteet, joilla voidaan hyödyntää paremmin olemassa olevia EUn välineitä ja rakenteita, ja meidän tulisi koordinoida jäsenvaltioiden meriturvallisuuspolitiikkaa ja toimintaa. Ja lisäksi äh, on innovatiivisia aloitteita, kuten esimerkiksi eurooppalaisen rannikkovartioston perustaminen. Äh, kuitenkin edustaja Donjon haluaisi mainita muutamia kysymyksiä, joilla voitaisiin tätä mietintöä hänen mielestään parantaa. Ensinnäkin hän on sitä mieltä, että mietintö ei keskity riittävästi äh, tämän mietinnön otsikkoon nimittäin yhteinen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka, siis on yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan merellinen ulottuvuus, mutta tässä keskitytään euro- enemmänkin eurooppalaiseen meriturvallisuusstrategiaan. Joten tässä nostan esiin kysymyksiä, joilla ei ole mitään selkeää suoraa linkkiä yhteiseen turvallisuuspuolustuspolitiikan humanitaariset kriisit, talous ja yhteiskunnallinen kehitys, demokratia, oikeusvaltioperiaate, maahanmuutto. Osa näistä ovat varmasti osa EUn kattavaa lähestymistapaa liittyen turvallisuuteen, mutta Radanjean on sitä mieltä, että tässä Utp hiukan kärsii. Esimerkiksi kappaleessa 11 YUTP mainitaan viimeisenä. Mietinnössä oltaisi voitu keskittyä vielä enemmän Afrikan sarven Atalanta-operaation, koska se on ensimmäinen suuri menestys tässä merellisessä ulottuvuudessa se voisi olla mallina tuleville operaatioille. Lisäksi mietinnössä pitäisi korostaa enemmän luotavia kumppanuuksia, kuten esimerkiksi Tyynenmeren alueella ja Oseanian alueella, jossa EU on vaikea toimia, mutta jossa voisimme löytää kumppanuuksia. Kiitoksia. Thank you, Arnold. Thank you, Michael. Kiitoksia. Ja seuraavaksi edustaja Nikolai Alden puolesta. Thank you, Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Vuonna 2007, jos muistatte, me aloitimme integroidun eh, meripolitiikan käsittelyn ja tänään puhumme tarpeesta luonnostella strategiaa meri strategiaksi. Tämä on vaatinut kuusi vuotta. Tämä on pitkä aika, mutta tällä hetkellä meillä todellakin on tarpeellinen tähän sektoriaaliseen lähestymiseen. Te todellakin osoitatte esittelijä mietinnössänne, miksi me tarvitsemme tätä strategiaa, mutta uskoisin, että voisimme tehdä yhdessä töitä, jotta voisimme hiukan lisätä tähän kuinka toteutamme tätä strategiaa. Ehkä tarvitsemme jotakin konkreettista parantamisen mahdollisuuksia on, edessä. Euroopan parlamentti voisi olla tärkeässä roolissa näiden parannusten toteuttamisessa. Sitten toinen huomio on totta, että monet jäsenmaat ovat riippumaisia merikaupasta, mutta on mahdollista kattaa kaikki liikenne ja tästä syystä minä olen sitä mieltä, että ainut tapa edetä on se, että meillä olisi konkreettisia kumppanuussopimuksia sellaisilla alueilla, jotka ovat monien jäsenmaiden intressien mukaiset. Sitten kolmansien maiden merialueet aluevedet. Tässä viittaan erityisesti arktiseen alueeseen, Pohjan jäämereen. Tämä vaatii ehkä lisätarkastelua. Sitten kolmas asia. Meidän tulee olla konkreettisempia ja positiivisia positiivisia ja joustavia tässä lähestymistavassa, sillä se on hyvin tärkeää meripolitiikassa. Sitten viimeinen huomio. Meidän täytyy tarkastella sitä, kuinka me rakennamme tätä kapasiteettia meripolitiikassa. Tämä on asia, jossa meidän täytyy pohtia, koskettaako se vain maita, jolla on meriviiva vai myöskin sisämaa jäsenvaltioita. Mielestäni tämä koskettaa kaikkia jäsenmaita, niitäkin, jotka eivät jaa meriviivaa. Kaikilla on intressinsä talouden varmuuden suojelemisessa. Atalanta on osoittanut meille, että jopa kaukaiset tapahtumat, kuten merirosvous Afrikan sarven alueella, voivat vaikuttaa meihin kaikkiin. Me tulemme varmasti esittämään tarkistuksia, mutta yleisesti ottaen tuen tätä mietintöä. Olemme samaa mieltä monissa asioissa ja uskomme, että yhteistyön kautta voimme saada tästä mietinnöstä erittäin menestyksekkään ja hyödyllisen. Paljon kiitoksia vihreiden puolesta. Vihreässä kravatissa Utikofer, olkaa hyvä. Generally speaking... Kiitoksia puheenjohtaja. Yleisesti ottaen me emme tue tämän mietinnön kunnianhimoja. Aloittaisin korostamalla kahta huomiota, jotka edustaja Gaaler luki tästä puheenjohtaja Danjanin viestistä. Minä jään tässä kaipaamaan keskittymistä YUTP ja keskittymistä kumppanuusstrategioihin yleisesti ottaen. Voisin tässä selittää hiukan näitä kritiikkejä, jotka esitän. Kohdassa A puhutaan Euroopan rantaviivasta, ja tämä liittyy luonnollisesti kappale 44 ehdotuksen siitä, että meillä olisi eurooppalainen rannikkovartiosto. Minä en usko, että perussopimuksen mukaan tämä on sellainen tehtävä, joka kuuluisi YUTPn piiriin. Ja kun ajatellaan ulkoista, pol- ulkoista kauppaa, YUTP EPPn pitää keskittyä perussopimuksen mukaan näihin Pietarin sopimuksen pelastustoimiin. Minä en löydä perussopimuksesta mitään sellaista määritelmää, joka tekisi mahdolliseksi toteuttaa näitä päämääriä, joita tässä kohdassa B esitellään. Ja tämä myöskin koskettaa tätä kohtaa yksi. UTP ei ole mikään yhtäläinen eurooppalainen strategia, jonka tarkoituksena on Euroopan kauppaa suojella. Kappaleessa kaksi. Anna, te ehdotat, että unionin pitäisi täyttää globaalin turvallisuuden takajan rooli ja harjoittaa diplomaattista poliittista ja kaupallista taloudellista vaikutusvaltaa ympäri maailman. Tämä osoittaa, että te haluatte tehdä tämän sotilaallisin keinoin ja tämä ei todellakaan ole YTPPn keinoja. Minä en ole edes varma, että siinäkään tapauksessa, että me näin toimisimme, tämä parantaisi Euroopan tai Euroopan kansalaisten turvallisuutta. Meillä ei ole mitään kollektiivista puolustuspolitiikkaa, enkä minä tiedä, pitäisikö sen olla edes mikään tavoite. Ehkä meidän pitäisi puhua vain tässä jatkuvasti YTPPn ja Naton suhteista. En ole lainkaan vakuuttunut siitä, että YTPPn luonne tulevaisuudessakaan olisi jotakin sellaista, että se korvaisi poliittiset puolustuspuitteistot. mieluummin näkisin teidät käsittelemässä kumppanuuskysymyksiä tarkemmin, ei yksinomaisesti, mutta myöskin suhteessa NATOon. Sitten liittyen näihin erityiskysymyksiin, Mustanmeren alue, kappale 17. Olisiko mahdollista käsitellä jälleen kerran kumppanuusotsakkeen alla kysymyksiä yhteisestä turvallisuudesta Mustameren alueella? Ja sitten liittyen kappaleeseen 22 olisi ehkä hyödyksi tuoda esiin, minkälainen rooli eurooppalaisilla yrityksillä on ollut tässä kontekstissa. Sitten kappale 26. Minä en ole varma, että meidän pitäisi ajaa sitä päämäärää, että meillä olisi Cap Verdellä laivastotukikohta. Sitten kappale 30. kattava lähestymistapa, käsite, joka teidän mielestänne on itsestään selvää Afrikan sarven alueella. Minä en ole kyllä sitä voinut vielä havainnoida. Kappale 31 ja kappale 32 käsittelevät arktista aluetta, mutta jään kaipaamaan jälleen kerran kumppanuuskysymyksen arktisen, arktisen neuvoston kanssa meidän ei pitäisi käyttäytyä niin kuin ei olisi olemassa mitään elintä, jonka kanssa voisimme tehdä yhteistyötä. Sitten kappale 33 ensinnäkin. Tämä ei nyt vain Etelä-Kiinan mereen. Nämä Shankak-saaret eivät ole Etelä-Kiinan merellä, enkä minä edes tiedä, pitäisikö meidän puhua Etelä-Kiinan merestä enää. Muut tämän maanosan maat pitävät toisenlaisia nimityksiä parempana ja ehkä meidän pitäisi puhua jollakin muulla nimellä nyt näistä alueista niin, että me anna sellaista mielikuvaa, että se kuuluisi jollekin maalle. Ja sitten kumppaneiden suhteen voisimme tehdä paljon Singaporen kanssa. Se on tehnyt paljon ponnisteluja merialueiden valvonnassa rauhanomaisiin tarkoituksiin. Voisimme käsitellä sitä tässä, mutta kappaleesta 34 löydä jotakin hyvin järkyttävää. Tässä vedotaan varapuheenjohtajaan ja korkean edustajaan kiireisesti käsittelemään kapasiteetteja, erityisesti laivastokapasiteetteja, joita Euroopan unionin tulisi kehittää ja käyttää alueella mahdollisesti, jotta se voi suojella omia intressejään, suojella itseään aggressiota vastaan ja turvata merenkulun turvallisuuden ja jatkumisen ja niin edespäin, niin edespäin. Ei tämä nyt ole mitään todellisuutta. Ei meillä ole tällaista laivastoa. Ja vaikka meillä olisi sellainen laivasto, mielestäni niin ei olisi järkevää lähettää sitä Tyynemeren alueelle tai sitä siellä käyttää. Kappale 37. Minä en pahoittele sitä, että puolustusbudjettia leikataan. Minä pahoittelen, että me emme käytä puolustusbudjettien leikkauksia siihen, että me siirtyisimme eteenpäin kunnianhimoisesti ja loisimme enemmän voimavarojen yhdistämistä ja jakamista. Ja minä toivon, että tässä voisi olla jonkinlainen viittaus tarpeeseen äh, säädellä yksityistä turvallisuusyrittäjyyttä merialueilla. Sitten kappale 41. Minä en allekirjoita viittausta siihen, että puolustusteollisuus olisi jonkinlainen työpaikkakysymys, tällainen puolusteleva keinsiläinen argumentti ei ole kyllä mitenkään kestävä ainakaan Saksassa. Minä olen sitä mieltä, että tämä mietintö on aivan liian kunnianhimoinen, se siirtyy aivan selkeästi omien alkuperäisten tavoitteidensa yli. Se tarkastelee YTPPT ja meriulottuvuutta. Ja mielestäni se ehdottaa monia hyvin kyseenalaisia asioita. Kiitoksia. Thank you very much. And Mrs. Lösing, please. Kiitoksia oikein paljon edustaja Lösing. Kiitos, minä aion puhua omaa kieltäni. Myös meidän mielestämme tässä on kyllä enemmän eroavaisuuksia kuin yhtenäisyyksiä tämän mietinnön peruslinjan suhteen. Tämä nyt ei varmaan ketään kyllä käy yllätä. Kaiken kaikkiaan, kaiken kaikkiaan voitaneen todeta, että tämä mietintö on todella voimakas panos EUn militarisoimiseksi ja käytän todella mielelläni sanaa EUn militarisoimisesta. Ja se, mitä Bytikofer äsken sanoi, niin tässä pyritään EUn tur- puolustus, äh, ulkopolitiikkaa jotenkin äh, ajamaan turvallisuuspolitiikkana. Eli että turvallisuuspolitiikka menee kaiken muun yläpuolelle ulkopolitiikassamme. Kiinnostavaa myös se, että kaikki EUn sotilaalliset välineet halutaan vetää yhteen tässä mietinnössä. Tämä on aika uutta ihan siviilisotilasyhteistyö, solidaarisuus ja apulauseke ja erityisesti nämä ulkomaan missiot. Ja vaikka ette, Rova Gomes, unohda mainita kehityspolitiikkaulottuvuutta, niin ette kylläkään mainitse, mitä välineitä käytettäisiin, tai ainoastaan mainitsette sotilaalliset välineet, mainitsette merikysymykset maailmanlaajuisesti niin, e, että ei lähdetä riistämään luonnonvaroja, koska tämä saattaisi aiheuttaa konflikteja. Minun mielestäni te tässä, teillä tässä menee puurot ja vellit sekaisin, koska tosiasiahan on, että EU on mukana näitä konflikteja synnyttämässä. EU usein hyötyy näistä konflikteista. Eivät kyseessä ole yksinomaan asialaiset kalastusalukset, jotka käyttäisivät väärintyyn meren kalavaroja. Kyllä kyse on muun muassa ihan meidän kalan nälästämme, joka on sitten vaikkapa Atalantan ylipäätään käynnistänyt. Eli tässä nyt rukousmyllyn omaisesti toistatte tätä samaa asiaa, niin kuin keskustelussakin on todettu. Sanotaan, että täytyy kitkeä ongelma juuriltaan. Ja miten? No tietenkin sotilaallisen ulottuvuuden kautta sitten vain ja ainoastaan. Ja sotilasulottuvuus konkretisoituu myös ehdotuksessanne. Se konkretisoituu tässä mietinnössänne esimerkiksi ehdotukset Euroopan sotilastu, meriturvallisuusstrategia ja viittaukset eri alueisiin. Ja minä haluaisin kyllä korostaa, että olen sitä mieltä, että sotilaallinen tie on väärä tie torjua kansainvälistä terrorismia ja järjestäytynyttä rikollisuutta. Se on poliisien ja oikeuslaitosten tehtävä eikä sotilaiden tehtävä. Ja tämä on tärkeä demokratiaulottuvuus. Rikollisuuden torjunta tulevaisuudessa ei voi olla sotilaiden käsissä. Meillähän on kuitenkin toimivaltajako hyvin selkeänä, vai kuinka? Ja vielä vetoaisin tämän syiden kitkemisen puolesta te puhutte taloudellisista kauppa-alueista, kauppalaivastoista, e, ja itse asiassa ikään kuin EUn tavoite olisi se, että siitä tulee tällainen valtapoliittinen globaali peluri toimia. Tämä on hyvin aggressiivinen tapa ja hyvin aggressiivinen kauppapolitiikka ja aggressiivinen luonnonvarojen Äh, hankkiminen, niin nämähän juuri johtavat väkivallan kierteeseen ja militarisoitumisen kierteeseen. Tässä unohdetaan terrorismin, äh, ihmiskaupan, köyhyyden syyt. Tässä luodaan pikemminkin näitä ongelmia kuin ratkaistaan niitä. Sitten tämä eurooppalainen rannikkovartiosto, sen perustaminen. Te viittasitte siihen, Rouva Gomes. Haluaisin mielelläni kuulla, että miten tämä eurooppalainen rannikkovartiosto sitten yhdessä toimisi Frontexin kanssa? Ja olisiko tarkoitus teidän mielestänne se integroida sitten Frontex-järjestelmään vai? Meidän mielestämme tässä on hyvin monia eroavaisuuksia meidän kantamme, joten äh, me varmaankin tulemme vähemmistökannan mm, esittämään. Kiitoksia. Thank you very much. Uh... Kiitoksia oikein paljon. Edustaja Gomes, jos haluatte vastata, niin pyytäisin varsin lyhyesti kuitenkin. Olen kiitollinen näistä kommentoista, jopa näistä kriittisimmistä kommenteista, jotka sain, ja odotan kovasti tätä vaihtoehtoista mietintöä, josta tämä edustaja Lösing ehdotti. Tietenkin minä tein tämän hiukan provokatiiviseksi ja kunnianhimoiseksi, koska halusin herättää keskustelua näistä asioista ja olen tietenkin valmis ottamaan huomioon kollegojen pointit niin, että mietintö tietenkin kuvastaa sitten laajempaa näkökantaa parlamentissa ja siihen tulee vähän selkeä substanssia, selkeitä ehdotuksia neuvostolle, jonka tarkoitus olisi tätä merellistä ulottuvuutta tarkastella. Minä olen tietenkin kirjannut tähän omat mielipiteeni. Ehkä olette eri mieltä. Varmasti kollegat toisista ryhmistä ovat eri mieltä, mutta heidän mielipiteensä on yhtä kunnioitettava kuin minunkin. Ja tietysti yritän saada aikaan mm, kompromisseja toisissa asioissa äänestetään sitten, jos emme pääse yhteisymmärrykseen. Mutta voin kyllä vakuuttaa teille että yritän ottaa mahdollisimman hyvin huomioon kaikki ehdotukset ja muutokset, joita aiotte ehdottaa. Mielestäni tämä on hyödyllistä, jos olemme kunnianhimoisia. Ja meidän roolimme mielestäni on maailmanlaajuisen turvallisuuden tarjoajana, joka perustuu oikeuteen ja arvoihimme ja periaatteihimme. Mikä järki siinä on, että puhumme EU-sta globaalina toimijana? Me emme ole globaali toimija, jos meillä ei ole myös sotilaallista ulottuvuus myös merillä ja on tärkeää, että pystymme yhdistämään sekä sotilaalliset että siviilivälineet ja yhdistämään ne meidän tavoitteisiimme ja meidän operaatioiden tavoitteet perustuvat arvoihin ja oikeudellisiin periaatteihin, joiden on siis tarkoitus johdattaa meitä kaikessa toiminnassamme. No konkreettisesti sitten Otan hyvin vakavasti kaikki eh, tehdyt kommentit. Olen kirjannut ne ylös. Odotan kovasti tarkistuksia. Varmasti olen eh, samaa mieltä siitä ehdotuksesta, että meidän täytyisi nämä kumppanuudet mainita vähän tarkemmin. Minulla on täällä yläinen eh, kappale tästä, mutta minulla ei ole mikään ongelma siinä, että olemme vähän mm, selkeämpi sanaisempia niiden kumppanuuksien suhteen. EPP on kritisoinut sitä, että eh, eh, Tätä, olen tämän laittanut tällaisen yleisempään kontekstiin. Olen puhunut ihmisten turvallisuudesta, hallinnasta. Eh, toinen parlamentin puolisko sitten kritisoi minua nimenomaan tästä. Varmasti löydämme jonkun hyvän konsensuksen tästä. Sitten rannikkovartiostosta ja Frontextista. Tämä on asia, jossa olen valmis äh, tarkastelemaan erilaisia ehdotuksia, koska varmasti on äh, arvoa sillä, että luotaisiin eurooppalainen rannikkovartiosto, kun otetaan huomioon haasteet, mitä meillä on, mutta sen täytyisi tietenkin tehdä yhteistyötä Frontexin kanssa, Sillä on kuitenkin paljon laajempi tavoite sitten kuin mitä Frontexilla nyt esimerkiksi on. Meillä on taloudellisia resursseja merillämme ja ne ö, oikeastaan jäävät täysin huomiotta tällä hetkellä ja niiden turvallisuus on yhä tärkeämpää valtioillemme ja kansalaisillemme. Joten tämä laajempi tavoite minulla oli mielessä. Niin, tiedän, että olen provokatiivinen, kun ehdotan, että teidän tulisi tarkastella äm, fasiliteettia, kuten esimerkiksi Atsoreja. Äh, Atsorit ovat Euroopan äm, maaperällä. Äh, Äh, ne kuuluvat maalle, josta minä tulen, ja nyt amerikkalaiset käyttävät niitä. Miksi amerikkalaiset käyttävät äh, äh, niitä, eikä niitä käyttää kahdenvälisesti tai EU käytä niitä? Puhumme tästä hyvin strategisesta maantieteellisestä sijainnista, varsinkin kun meillä nyt Atlantilla on yhä suurempia haasteita, ja Cap Verde on aivan sama asia. Jos esimerkiksi Kiina on suunnittelemassa mm, meritukikohtien perustamista sinne, niin laivastotukikohtien perustaminen, niin miksi meidän e-, ei tulisi harkita tätä? Varmasti on muitakin esimerkkejä. Ei meidän tulisi olla varovaisia tässä. Meidän tulisi selkeitä, avoimia, koska tässä on aivan selkeät edut pelissä. Enkä minä nyt tarkoita pelkästään kauppaa. Kauppa on tärkeä elementti, mutta on paljon muitakin ähm, selkeästi rajattuja turvallisuushaasteita, äh, äh, jotka liittyvät Euroopan unioniin ja kansalaisiin. Ajatellaanpa esimerkiksi mm, erilaisten tuholaisten leviämistä Atlantilla. ehkäpä ihmiset eivät tiedä, että tämä on todellisuutta yhä enemmän, eikä tämä koske pelkästään kauppaa, vaan myös kansalaistemme turvallisuutta. Ei pelkästään laivojen henkilökuntaa, miehistöä, vaan myös matkustajia. Joten minä katson tätä asiaa kunnianhimoisesti ja yritän jo ennalta arvata joitakin haasteita, jotka tässä vahvistuvat, vaikka tällä hetkellä niistä kukaan ei vielä puhukaan kovin paljon. Ja sitten tyynestä merestä, niin olen äh, samaa mieltä siitä, että tämä on hyvin arkaluontoinen asia ja olen kyllä valmis tässä hiukan hiomaan tätä kieltäni, äh, mutta en ole sitä mieltä, että tämä ei liity meihin mitenkään, koska tämä on tyynimeri. Haluammeko me olla maailmanlaajuinen valta? Jos meillä on esimerkiksi äh, ydinkonflikti, jossa Etelä-Korea on mukana, eikö, emmekö me välitä kansalaisistamme? Pyydämmekö, että amerikkalaiset menevät sinne ja hoitavat asian? Anteeksi nyt vain, meidän täytyy olla valmiita tähän. Joten en minä sano, että näin tapahtuu, en minä halua, että näin tapahtuu, mutta olen sitä mieltä, että meidän täytyy olla valmiita siihen. Ja jos muut pohtivat näitä ongelmia, niin miksi meidän ei tulisi? Joten olen kyllä valmis katsomaan kielenkäyttöäni, tekemään sitä mahdollisimman diplomaattista ja poliittisesti korrektia jos tämä on tavoitteeni, niin pitäkää kiinni kielestänne, huudetaan väliin. Niin. Olen kyllä valmis tarkastelemaan kollegojen ehdotuksia ja tarkistuksia, mitä tulee leikkauksiin puolustusbudjetissa, niin olen samaa mieltä siitä, että en minä mm, leikkauksia itsessään vastusta mutta jos se tarkoittaa, että me menetämme ähm, kapasiteettia, jota tarvitsemme, ja myös työpaikkoja. En minä nyt katso tätä asiaa oikeastaan taloudellisesta näkökulmasta laisinkaan, mutta jotta meillä voisi olla kapasiteettia, me tarvitsemme myös äh, autonomisia ähm, teollisuustukikohtia ja tätä me emme saa unohtaa Euroopan unionissa tänä päivänä, vaikka usein sen teemme. Jotkut näistä kapasiteetista olivat ne sitten siviili- tai sotilaskapasiteetteja. Tietyissä maissa niitä suojellaan ja toisissa ne tuhotaan. Ja siksi haluaisin, että asiaa katsottaisiin rationaalisesti ja katsottaisiin, mitä kapasiteetteja tarvitaan nyt ja tulevaisuudessa. Halusin vain sanoa, että toivotan tervetulleeksi kaikki kommentit, myös kriittiset. Uh, Kiitoksia oikein paljon. Haluaisin vain muistuttaa teitä siitä, että tarkistusten jättämisen määräaika on 22. maaliskuuta kello 12. Mutta jotta olisimme jotta voisitte valmistella mahdollisimman hyvin tarkistukset, meillä on 19. maaliskuuta seden kuuleminen tästä aiheesta. 19. maaliskuuta siis kuuleminen ja sitten vielä kolme päivää aikaa valmistella tarkistuksia. Kiitoksia oikein paljon. Sitten menemme seuraavaan aiheeseen, myöskin tärkeään aiheeseen, nimittäin aseiden vienti ja ähm, EUn yhteisessä äh, puitteistossa olemme siis varmaksi varmaan kolmanneksi suurin aseiden viejä eh, maailmassa. Ja jos yksittäisiä maitakin katsotaan, niin jotkut EU-maat ovat todella tämän listan eh, yläpäässä heti Yhdysvaltojen ja Venäjän jälkeen, joten tämä on erittäin tärkeä aihe. Me haluamme harmonisoida asevientiä hiukan ja eh, saada standardimme paremmalle tasolle, joten haluaisin nyt antaa puheenvuoron esittelijälle edustaja Lösingille. Ja, ich werde wieder in meiner Sprache. Aion jälleen puhua omaa äidinkieltäni. Ilmoitan sen tällä tavalla tässä alkuun, että kaikki ehtivät laittaa luurit päähän. Niin, aivan ensin haluaisin korjata jännitteitä hiukan. Euroopan unioni ei ole maailman kolmanneksi suurin aseiden viejä, ei vaan suurin. Eli näin varmasti teille kaikille tulee selväksi tämän mietinnön merkitys. EU on maailman mestari aseiden viennissä. Teksti on teille esitetty ja minä olen sitä mieltä, että koska varustelu, vienti lisääntyy, niin on hyvin tärkeää, että Euroopan tasolla on toimiva ja tehokas varusteluvalvonta. Toivon, että tähän liittyen ei ole erimielisyyksiä, vaan että voimme pohjata tämän 2008 yhteiseen kantaan liittyen ASE-vientiin niin, että on avoin, läpinäkyvä äh, varustelu, valvonta ja vientivalvonta. Minä olen pyrkinyt tässä tekstissä tekemään ihan konkreettisia ehdotuksia yhteisen kannan tehostamiseksi ja sen tulkinnan ja soveltamisen tehostamiseksi. Haluaisin vielä muistuttaa, että yhteinen kanta on siis konsensus, yhteinen kanta. Minä en tässä mietinnössä yritä avata keskustelua yhteisestä kannasta, ei, vaan kyse on sen mm, tehokkaasta soveltamisesta käytännössä. Kyse on yhteisen kannan vahvistamisesta, mitä tulee mm, pikemminkin kuin näiden yksittäisten kriteerien vahvistamisesta. Eri kiviili sotilas tuotteiden viennin valvonnan tehostaminen on tärkeää, samoin tämä koarme. Ja tässähän on erilaisia kansallisia menettelyjä ja harmonisointi on ollut puutteellista. Neuvoston työryhmässä varmasti on tehty työtä standardisoinnin parantamiseksi, mutta tämä ei vielä riitä. Minun käsitykseni on se, että tarvitaan täydelliset standardisoidut tiedot kaikista jäsenvaltioista niin, että voidaan hyvin realistisesti arvioida tilannetta käytännön tasolla. Tarvitaan siis enemmän tietoja kuin tähän mennessä näihin kertomuksiin. Muun muassa niiden maiden luettelo, joihin varusteluvientiä eh, ei sallita ja samoin lisää tietoa eh, näiden eh, varustelutuotteiden viimeisestä päämäärästä, mihin ne todella sitten lopulta joutuvat. Ja tarvitaan todella riippumattomia valvontatahoja. Ja tämän lisäksi haluaisin muistuttaa tietenkin tämän koko ongelman kansainvälisestä ulottuvuudesta Arms Trade Treaty, Ähm, sen olen vielä lisännyt tähän tekstiluonnokseeni ja tietenkin YK konferenssi maaliskuussa ja siellä käytävät lisäneuvottelut. Haluaisin vielä lisätä, että olen ähm, pitäisin tervetulleena tällaista hyvin kattavaa, sitovaa ATTtä, vaikkakin se merkitsisi pidempiä neuvotteluja. Ja viimeinen äh, kohtani, kohta, joka liittyy varustelun vähentämiseen ja tähän konversionaseiden muuttamiseen, niin tämä on yhteiskunnallinen kysymys. Ja minä pelkään ehkä, että tässä parlamentissa minun kantani ei välttämättä ole enemmistö kanta, mutta uskon kuitenkin, että tämä tie on tie, jota voidaan kulkea. Tarttuisin muuta siihen, mitä Bytikofer äsken sanoi. On tutkimusta siitä, mikä vaikutus varusteluteollisuudella on työpaikkoihin. Amerikkalainen tutkimus. Ja siinä todetaan, että yksi dollari varusteluteollisuudessa – tai tämä samainen dollari julkisella sektorilla, niin julkisella sektorilla tämä yksi, yhden dollarin sijoitus tuottaa kolme dollaria, ja näin ei ole varusteluteollisuudessa. Kiitos. Funny, but I have to give the floor to myself, uh, as I'm shadow report. Niin, nyt minun on annettava itselleni tässä uh, puheenvuoro, koska uh, olen var- EPPn varjoesittelijä. Minä puhun nyt sitten Puolaa interesujący i, i ważny problem poruszony w raporcie przez e, panią Lusing. E, I generalnie zgadzam Yleisesti ottaen tämän mietinnön rakenne ei ole huono, mutta muutama kommentti. Tärkeistä kohdista, joita meidän työstettävä, jotta voisimme päästä yhteiseen kantaan varjoesittelijöinä. Ja varmasti tästä keskustelusta saadaan myönteinen tulos aikaan. Tämä mietintö nostaa esiin hallitusten valtion päämiesten päätöksen joulukuulta, kuten esittelijä sanoi. Ja sitten korostetaan vielä kerran meillä on viisi päähaastetta, jotka kohtavat Euroopan unionia. Terrorismi, joukkotuhoaseet, alueelliset konfliktit, eh, oikeuksien rikkominen tietyissä valtioissa ja järjestäytynyt rikollisuus. Ja niiden mahdollinen vaikutus tai siis perinteisten aseiden mahdollinen vaikutus näissä haasteissa on potentiaalisesti suuri, joten tärkeää on valvoa vientiä. Yhteinen kanta hyväksyttiin, joka määrittelee perusperiaatteen näille, tälle valvonnalle. Tämä on tarpeen. Tämä on erittäin ajankohtainen kanta ja se on parempi väline kuin se, mikä meillä oli. Tähän mennessä tällä tavoin voidaan harjoittaa paljon tarkempaa valvontaa, teknologian siirto, erilaiset siirrot ja ylipäätänsä vientiteknologia. Nyt menen konkreettisemmin tiettyihin kohtiin tässä mietinnössä. ja kommentoin niitä. Sitten aion tietenkin tehdä tarkistuksia. M ja P ja 3, 7, 10, 14 ja 15. Nämä äh, suositukset äh, koskevat asioita, jotka on oikeasti jo toteutettu. Tietenkin äh, voidaan vielä vahvistaa näitä asioita ja tällä tavoin Euroopan teollisuus voi joutua huonompaan kilpailuasemaan kuin toisten maiden vientiteollisuus. Mielestäni meidän täytyy vielä keski, keskustella siitä, että tässä sanotaan tai väitetään, että Euroopassa ei olisi koordinointijärjestelmiä. Tietenkin Öö, meillä on mm, tiedonvaihto ja ilmoitusvelvollisuus, öö, nämä ovat kaikki tärkeitä kysymyksiä. Yhteenvetona aseiden öö, viennin valvonta, terrorismin, järjestäytyneen rikollisuuden välttämiseksi, se on kyllä tarpeen. Mutta mitä sitten tulee tämän mietinnön viimeiseen kappaleeseen, niin meidän kyllä täytyy jonkinlainen tasapaino ja suhteellisuus ottaa huomioon. Ottaen huomioon esimerkiksi maailmanlaajuinen tilanne tällä hetkellä, alueelliset konfliktit ja Iranin ja Pohjois-Korean ydinohjelmat, tilanne Lähi-idässä ja rauhanpuute siellä – Tämä saattaa lisätä tuotantoa Euroopan maissa, joten meillä on myös velvollisuuksia YK jäsenenä ja meillä on huomioitava tietyt tendenssit esimerkiksi Kiinassa ja Venäjällä. Yhteistyö Naton kanssa on otettava huomioon ja Naton jäsenten on muistettava Naton pääsihteerin sanat – toukokuulta viime vuonna, jos Euroopan unioni haluaa olla maailmanlaajuinen toimija, niin sitten meidän täytyy yrittää modernisoida puolustuskykyämme ja kehittää puolustusteollisuuden tiettyjä haaroja, jotta tämä voisi toteutua, niin meidän täytyy tietenkin myös tarkastella ja valvoa vientiä. Thank you very much. I would like to... Paljon kiitoksia. Haluaisin onnitella edustaja Löysingiä mietinnöstä. Se kattaa hyvin laajalti kaikkien nämä asiat, jotka liittyvät vuoden 2008 sopimuksen toimeenpanoon liittyen asekauppaan. Mielestäni tämä ei ole mikään ristiriitainen kysymys. Parlamentti on monia vuosia jo koristanut sitä, että EUn yhteisen kannan täytäntöönpanto saada, täytyy saada liikkeelle. Tämä koskee minimitasoja ja vaatimuksia liittyen asekauppaan ja sen kontrolliin. Meidän täytyy vahvistaa kantojamme ulkosuhdehallinnon kanssa. Tämä liittyy myöskin kestävään kehitykseen, kriisinhallintaan, ja ihmisoikeuksien tukemiseen maailman laajuisesti. Kuten esittelijä osoittaa, toimeenpanon kohdalla kuva ei vielä ole täydellinen. Yhteistä kantaa ei tarpeeksi vakavasti eräissä jäsenmaissa ja taloudelliset intressit vaikuttavat yhä erilaisiin laskelmiin. Minä olen vapaa valmis lähettämään nyt vahvan viestin siitä, että maiden täytyy ottaa aseiden vienti tosissaan tässä kysymyksessä. Näiden kriteerien toimeenpanoon liittyen standardisoitua valvonta- ja kontrollijärjestelmää ehdotetaan tähän liittyisi tehokkaampi kontrolli ja tehokkaampi kaksi käyttö välineiden leviämisen valvonta. Minun mielestäni ja minun poliittisen ryhmäni mielestä nämä ovat erittäin hyviä asioita, joita me voimme tukea. Meidän ei kuitenkaan pitäisi olla vain negatiivisia, yhteisen kannan omaksuminen ja tämän niin kutsutun käyttäjäoppaan uudelleenarviointi ovat olleet positiivisia askelia, jotka voitaisiin tuoda esiin mietinnössä viime joulukuun mietinnössä. Raportissa neuvosto itsekin on tunnustanut, että olisi tarpeen toimia nopeammin yhteisen kannan täytännön panossa. Euroopan parlamentti tukee tässä työssä. Tavoitteena täytyy olla jäsenmaiden vientipolitiikan täydellinen harmonisointi kansainvälisten standardien mukaisesti aseiden viennin valvonta voi olla tehokkaampaa, jos se toteutetaan yhteneväisellä yhtäpitävällä tavalla harmonisoidusti. Kiitän esittelijää siitä, että hän viittaa kansainvälisiin ponnistuksiin äh, asekauppasopimusten äh, vahvuuden yhteydessä tässä edellinen Edellinen kansainvälinen yleissopimus ei ole ollut sellainen virstanpylväs kuin me toivomme. Meidän täytyy tähdätä nyt tulevaan kokoukseen New Yorkissa ja tukea näitä ponnistuksia täysin, jotta tulos olisi tämän mietinnön linjausten mukainen. Kiitoksia. Thank you very much. Uh, Mrs. Jätemäki. Edustaja Jätemäki. Kielten kirjo jatkuu suomen kielellä. Tämä on oikein tämmöinen kielten päivä tänään. Haluan myös kiittää Sabine Lösningiä tästä hyvin kattavasta mietintöluonnoksesta. Samalla haluan todeta, että sain tämän käsiini vasta tänään, joten olen ehtinyt sen vähän ylimalkaisesti lukea ja huonosti vähän tutustua ja siksi en pystynyt kommentoimaan ehkä niin laajasti kuin haluaisin, mutta hyvällä yhteistyöllä varmasti myöhemminkin pystyy sitä palautetta antamaan. Näin aluksi haluaisin kiinnittää huomiota aivan samoihin asioihin kuin raportoija, eli hyvä, että tämä asekaupan läpinäkyvyys ja avoimuus nostetaan vahvasti esille jäsenvaltioiden on toimitettava tiedot asekaupoistaan niin kuin yhteinen kanta edellyttää. Kaikki eivät sitä tällä hetkellä tee ja tässä onkin miettimistä, että miten tämä asenne saataisiin muuttumaan, koska tässähän eivät yksin pykälät auta, vaan tarvitaan asennemuutosta, mutta se on sitten jo ehkä toinen juttu. Sitten ehkä toisin kuin raportoija, niin kyllä haluaisin korostaa tämän Euroopan puolustusteollisuuden merkitystä. Se tuo työpaikkoja ja kyllä pidän tärkeänä, että Euroopassa on puolustusteollisuutta ja tätä aseteknologiaa kehitetään myös meillä. Jos muualla, niin ei me voida tästä ulkona olla tai sitten työpaikat vähenevät myös tosi roimasti. Ja faktahan on, että kyllä nämä markkinat kehittyvät erityisesti Pohjois-Afrikassa, Lähi-idässä, Aasiassa ja mitä tulevaisuus tuokaan tullessaan konfliktialueille myydään valitettavasti, vaikka säännöt ovat mitkä. Mutta asemyynnin kuitenkin pitäisi olla ja pitää olla vastuullista, sen pitää olla avointa ja tähän näiden säädösten luomiseen meidän on niin kuin satsattava ja kiinnitettävä huomiota. Ja vastuussahan tässä tietysti ensisijassa ovat ne, jotka myöntävät lupia asekaupoille, eli maiden hallitukset. Ja Euroopan parlamentin tehtävä on sitten valvoa, kuinka hyvin näitä noudatetaan ja puuttua asioiden tilaan heti silloin, kun valvontaa, valvontaa tai tämä, näitä sopimuksia ei ole noudatettu, vaan on tehty aivan toisella tapaa kuin sopimukset edellyttävät. Thank you very much. And uh, Kronberg. Kiitoksia edustaja Kronberg. Thank you, Chairman. Like... Kiitoksia puheenjohtaja. Kuten kaikki muutkin ryhmät, me toivotamme tervetulleeksi tämän mietinnön ja meillä on monia yksityiskohtaisia kommentteja, jotka välitän eteenpäin myöhemmin, mutta on kolme osa-aluetta, jossa haluaisimme, että esittelijä tekisi omia ehdotuksia ja ensimmäinen on ehdotus siitä, että meillä olisi parlamentaarista valvontaa. Ja olisi mielenkiintoista saada edes jotain vaihtoehtoisia ajatuksia siitä, miten tätä parlamentaarista valvontaa voitaisiin parantaa. Toinen on se, että kappaleessa seitsemän on hyvin keskeinen kohta, jossa sanotaan, että ei ole mahdollisuutta noudattaa näitä kriteerejä, tai niitä ei voida valvoa ja ei ole sanktiomekanismeja. Tämä on erittäin tärkeää. Meillä on käytännössä meillä on kriteerejä, meidän pitäisi pystyä valvomaan, seurataanko niitä ja meillä täytyisi olla myös sanktioita. Ja tässäkin yhteydessä olisi tärkeää saada esittelijältä ajatuksia siitä, miten voitaisiin edetä. Kysymys, joka nousee esiin vuosikertomuksessa, nykyisessä 14 eh, vuosikertomuksessa – on se, että on valtioita, jotka eivät ole kertonut, mitä ovat vieneet Belgia, Tanska, Saksa, Kreikka, Irlanti ja yhdistynyt kuningaskunta ovat tällaisia maita esimerkiksi. Joten tässä on paljon parantamisen varaa ja mm, tarvetta konkreettisille ehdotuksille. Ja sitten on kaksi osa-aluetta, jossa pitäisi luoda jonkinlainen yleinen silta, yhdys Yksi on ihmisoikeudet, se on tärkeä kysymys parlamentille ja olisi tärkeää saada selkeämpi yhteys ihmisoikeuksien ja aseviennin välille. Ja toinen on nämä ydinasekysymykset Iranissa ja Pohjois-Koreassa, näistä on puhuttu aikaisemminkin. Ja kaikista maista myydään yhä enemmän arkaluontoista ydinmateriaalia kaikkiin maihin. Ja pitäisi jotenkin nostaa esiin, että tällainen materiaali on valvottava ja se ei ole hyväksyttävää ja tällä tavoin ydinaseiden leviäminen voidaan rajoittaa. Mr. Terho. Kiitoksia. Sitten viimeisenä edustaja Terho. Ja kiitokset raportöörille. Sain itsekin tämän käsini tänään iltapäivällä ja olen sen nyt kertaalleen ehtinyt lukea. En vastusta perusajatusta, että neuvoston yhteisen kannan kahdeksaa kriteeriä olisi noudatettava ja noudatettava vieläpä mahdollisimman yhdenmukaisesti. Olen periaatteessa avoin myös ajatukselle, että luodaan yhteinen näkemys ja jopa listaus, joka julkaistaan avoimesti siitä, miten kahdeksaa kriteeriä tulkitaan mitäkin maata kohden. Kuitenkin siitä periaatteesta, minkä ehkä aistin täältä raportin rivien välistä, olen eri mieltä, että asevienti olisi jotenkin lähtökohtaisesti huono asia. Me pyrimme nyt tekemään nimenomaan aseviennistä vastuullista. Tarkoituksemme ei ole ajaa sitä alas. alas ja eikä nähdä sitä kielteisenä kysymyksenä, vaan nimenomaan sehän on myönteinen asia, että Eurooppa edes jossain vientituotteessa pärjää. No, tämä periaatteista. Jos mennään konkreettisiin kohtiin, joihin en nyt tässä vaiheessa mene vielä kovin syvälle, niin ennen kaikkea otsikon disarmament alla olevat kohdat menevät minusta liian pitkälle ja venyttävät koko raportin tarkoitusta. Äh, esimerkiksi kohdassa 27, 27 eli toiseksi viimeisessä, viimeisessä kohdassa puhutaan aseiden tuotannon muuttamiseksi, muuttamisesta siviilituotteiden tuottamiseksi. Ja voin vakuuttaa, että ei ainakaan Suomen puolustusvoimat ole kiinnostunut korvaamaan aseita siviilituotteilla. No, myös kohdassa Civil Military Goods on turhan tiukkoja sanamuotoja, joista voimme sitten jatkossa keskustella. En tosiaan mene tässä vaiheessa vielä tarkempiin yksityiskohtiin, tutustun raporttiin mielenkiinnolla lisää ja odotan hyviä keskusteluja. Kiitos. We still have three people uh, on the list, so... Meillä on vielä kolme puhujaa puhujalistalla, joten pyytäisin ensin, että nämä kolme uh, puhujaa puhuisivat. Edustaja Gomez. For a report, I don't have any... Haluaisin kiittää edustaja Lösingiä hänen mietinnöstään. Minulla ei ole mitään suuria erimielisyyksiä. Mielestäni tämä on hyödyllinen mietintö. Ja se voisi olla vielä hyödyllisempi, jos joissakin esimerkeissä olisi enemmän yksityiskohtia, minun mielestäni. Mielestäni tämä mietintö on sellainen, että mitä enemmän me korostamme ristiriitoja jäsenmaiden toiminnan ja sen välillä, kuinka ne usein eivät kunnioita eri kriteerejä. Mitä enemmän me tätä korostamme, sitä hyödyllisempi mietintö olisi. Ja sitten edustaja Grunberg, minä uskon, että erityisesti kun viitataan valvontateknologiaan, ne, ja siihen, että ne eivät ole tässä yhteisessä sotilaallisessa listassa mukana. Tässä olisi hyödyllistä mainita jotakin yksityiskohtia, esimerkkejä. Esimerkiksi ne maat, jotka ovat vieneet Libyaan teknologiaa, ne voitaisiin mainita tässä, eikä vain Libyaan, mutta muihinkin maihin, jotta voisimme tuoda nyt jäsenmaiden toiminnan ja näistä, näiden sovittujen kriteerien välisen ristiriidan valoon. Sitten Saksa. Minä haluaisin nähdä muitakin maita mainittavan tuotavan esiin, mitä ne vievät. Tämän mietinnön tarkoituksena pitäisi olla se, että me emme peittele näitä yksityiskohtia, jotka voivat saada jäsenmaat uudelleen arvioivaan toimintaansa. Jos me emme nyt anna mitään itse yksityiskohtia ja puhumme vain velvollisuuksista, jäsenmaat pääsevät kuin koira veräjästä. Minä olen samaa mieltä kaikissa asioissa, jotka liittyvät arkaluotoisen ydinteknologian. Kaikki tällainen pitäisi ottaa mukaan. Ja uskon, että olisi hyödyllistä tarkastella kriisin seurauksia, vaikutuksia siihen, kuinka jäsenmaat ovat tämän hyvin arkaluontoisen sotilaallisen tai puolustuksen teknologiateollisuuden avanneet ja käyttäneet sitä hyväkseen. Kaksi käyttö ja puhtaasti sotilaallinen teknologia ja sen vieminen maihin, jossa on kaikenlaisia ongelmia, jotka tulisi näiden kriteerien mukaan sulkea vienin ulkopuolelle on mielenkiintoista. Tämän kriisin hetkellä se on erityisen tärkeää. Ja niin mielestäni tätä mietintöä pitäisi käyttää siihen, että toisimme yksityiskohtia julkisuuteen. Kiitoksia. Please. Kiitoksia, edustaja Campbell. Thank you, Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja ihan ihan lyhyesti. Pelkäänpä, että ö, aika kattavasti vastustan tätä mietintöä. Minun mielestäni tässä hyökätään merkittävää puolustusteollisuuttamme vastaan, joka on äärimmäisen tärkeää UKlle, Ranskalle, Ruotsille ja muille jäsenvaltioille. Mielestäni yhteistä kantaa tästä ei tarvita ollenkaan. On vain varmistettava se, että jäsenvaltiot toimivat vastuullisesti. Vaikka tämä kohta 12, miksi jäsenvaltioiden täytyisi antaa yksityiskohtaisia analyysejä vienneistään EU-hun? Siis eihän Tämä mielestäni ole ollenkaan hyväksyttävää. Tässä puututaan itsemääräämisoikeuteen. Minä tulen äänestämään vastaan. Olen pahoillani. Thank you very much, uh, Mr. Kiitoksia oikein paljon. Ja sitten edustaja Sofoklos. Kiitoksia ensinnäkin esittelijälle. Kiitoksia hänen ponnisteluistaan. Todellakin tämä kommentti tai korjaus tai ajatus siitä, että Euroopan unioni on suurin aseiden viejä maailmassa, niin se kyllä antaa monenlaisia viestejä. Käytännössä se tarkoittaa monia työpaikkoja, jotka ovat Euroopan alueella. Hyvin paljon voittoja, ja äh, paljon etuja on tässä pelissä, teollisuuden etuja, mutta myös jäsenvaltioiden etuja. Varmasti me kaikki täällä Euroopan unionissa parlamentissa ja komissiossa äh, meidän täytyy sopia yhdestä asiasta, nimittäin, että Euroopassa ja kansainvälisesti asekauppaa on vähennettävä. Meidän on tiettävä, minne se menee ja mistä se tulee. Amerikka, Venäjä ja niin poispäin. Äh, kaikkia on valvottava ja tämän täytyy olla myös se poliittinen viesti, jota välitämme. Minun kysymykseni on nyt seuraava. Miten, millä menetelmällä tätä äh, valvontaa käytännössä harjoitetaan? Eli yksittäiset varusteet, ja näissä perusteluissakin meidän täytyy tämä ottaa erittäin tarkkaan huomioon. Kaikenlainen yritys, jonka Euroopan unioni tekee, niin e, siinä on taustalla muistettava myös kilpailunäkökohdat, pidimme siitä tai emme, kilpailunäkökohdat muiden valtioiden kanssa. Mainitsen tässä nyt joitakin, esimerkiksi Yhdysvallat ja Venäjä. Ja tämä tarkoittaa sitä, että tähän perusteluun on lisättävä jotain enemmän yksityiskohtia. Procedural. Kiitoksia edustaja Grunberg. Halusin vielä lisätä jotain. Niin, me saimme juuri mietinnän tänä aamuna ja tarkistusjätön määräaika on 6. maaliskuuta, joten pyytäisin vähän lisäaikaa tarkistusten jättämiselle. Kiitoksia. Uh, kiitoksia. Tarkastamme sihteeristön kanssa, mikä on mahdollista. Haluaisin lisätä vielä yhden kommentin mitä tulee aseviennin raportoinnista. Usein edessämme on se tilanne, että aseet tuotetaan yhdessä maassa, mutta maa, yrityksen toimipaikka on jossain toisessa maassa. Esimerkiksi Puolassa meillä on Sikorski, amerikkalainen yritys, joka tuottaa helikoptereita. Se on valtaisa, se harjoittaa valtaisesti vientiä EU-maihin, mutta myös EUn ulkopuolelle Kysymys kuuluu, onko tämä puolalaista vientiä vai amerikkalaista vientiä eh, puolalaisen tehtaan kautta, joten eh, tämä eh, raportointi ei ole niin helppoa. Edustaja Lösing, olkaa hyvä. Kiitos. No tässähän kuultiin erilaisia kommentteja, jotka nyt ensin haluaisin järjestellä – tällaisiin perustavanlaatuisiin, jotka vastustavat tätä mietintöä ja sen suuntaa tai joilla on paljon vastalauseita. Ja sitten oli toisia huomioita, jotka ovat lähestymistavasta samaa mieltä, mutta halusivat kuitenkin tehdä parannusehdotuksia. Aloittaisin tässä vastaukseni kohdistamalla sanani niille, jotka vastustavat tätä linjaa, niin minulle oli alusta alkaen selvää, että tällaista perustavanlaatuista vastustusta tulen kohtaamaan tässä valiokunnassa. Ja ei tähän voi sanoa kuin yhden asian. Neuvoston yhteinen kanta on olemassa ja tässä katson erityisesti herra Kämpeliä, joka periaatteessa öö, kyseenalaistaa tämän asian. No tämä panna merkille hän kyseenalaistaa yhteisten kannan. Ja minä en esittelijänä voi tähän edes puuttua mielestäni, koska se on ihan toinen keskustelu ja käydään toisaalla. Haluaisin tässä vain todeta, että jos sitten loppujen lopuksi emme saa tehokasta yhteisen kannan valvontaa, aikaan, niin minä vetoaisin sen puolesta, että avoimesti ja rehellisesti sitten pyrittäisiin poistamaan tämä yhteinen kanta, koska sitten EUn kansalaiset ainakin tietäisivät, missä mennään, eikä tämä olisi vain tällainen tyhjä paperi tämä yhteinen kanta. Herra Lisek, Berliin Nissäkin esittelin jo tämän mietintöluonnokseni. Siellä teollisuuden ala oli kovasti kiinnostunut ja kyllä aivan varmasti tiettyjä eturistiriitoja voi syntyä, mutta haluan tehdä selväksi, että ensinnäkin ei tässä mietinnössä ole ta- pyrkimyksenä estää tai edes vähentää asekauppaa, vaikka minä henkilökohtaisesti sitä toki toivoisinkin. Ei, vaan tässä mietinnössä on tarkoitus puuttua siihen asekauppaan, joka rikkoo yhteisen kannan yhteisiä sääntöjä. On tarkoitus estää tuollainen asekauppa. Ja tässä mm, palaan tuohon alkupuheenvuorooni. Täytyy pohtia, että haluaako tätä muuttaa – ja se keskustelu tulee tietenkin yhteiskunnassa käydä. Yhteiskunnan täytyy käydä arvojensa pohjalta sitten keskustelua siitä, että pidetäänkö varusteluteollisuuden voittoa tärkeämpänä kuin ihmisoikeuksien rikkomista. Tämä on yksi sellainen kriteeri, joka yhteisessä kannassa on mukana. Eli tämä on poliittinen keskustelu, jota täytyy käydä, ja joka ei välttämättä sekään kyllä ihan nyt kuulu tämän mietinnön piiriin. Rova Gomes, mitä sanoitte puheenvuoronne lopuksi? Se, mitä tuossa lopuksi vaaditte, ei välttämättä sekään liity ihan tähän mietintöön. Eihän tämä mietintö ole mietintö aseviennin käytänteistä niitä voidaan arvioida ja niihin voidaan toki puuttua, mutta minä lähden, ehkä voisimme liitteessä tehdä niin, mutta siis tämähän on se pohja, mihin minä viittaan. Esimerkiksi se, että Saudi-Arabialle myydään aseita, Libyalle myydään aseita – ja se on se pohja, josta minä teen päätelmät, että yhteinen kanta ei toimi, ei toimi teho, tehokkaasti käytännössä. Ehkä me voimme tehdä liitteen, mutta kun tehän tiedätte, että kaikki nämä vaatimukset räjäyttäisivät kyllä tämän mietin, mietinnön saumoistaan. Rova Grunberg, te sanoitte, että puhuitte siitä, että haluaisitte lisää tietoja. Minä en ihan ymmärtänyt, mitä te oikein tarkoititte. Ehkäpä voimme puhua tästä vielä. Mutta eh, net, tiedot, jotka minulla on tässä pohjana, ovat yhteinen kanta ja mitä sillä ymmärretään ja mitä ymmärretään ihmisoikeustilanteella eri maissa ja missä maissa rikotaan ihmisoikeuksia ja nämä ovat siis maita, joihin aseita koko ajan viedään. Ja tietenkin täytyy tehdä ero sitten sen välillä, mitä EU voi tehdä ja mitä EU voi vain ehdottaa yksittäisille jäsenvaltioille. Rova Jättemäki, niin, te sanoitte, että kulttuuria tulisi muuttaa ja että puuttua niihin, jotka ovat vastuussa. Kyllä, mutta mielestäni tämä ei riitä. Ei riitä, ja sen osoittaa se, että muun muassa Saudi-Arabiaan ja Libyaan edelleen myydään aseita. Ja läpinäkyvyyskään ei riitä. Läpinäkyvyys siitä, mitä ihmiset tekevät tai mitä sääntöjä rikotaan. Jos sovitaan säännöistä, niin täytyy miettiä, että minkälaisia sanktioita voidaan langettaa siinä tapauksessa, että sääntöjä rikotaan. Mm, vaikutus aseteollisuuteen, varusteluteollisuuteen, tähän minä jo viittasinkin. No tätä täytyy tarkasti pohtia, että no joissain kohdissa asia ehkä nähdään joka liiankin synkästi tai synkkänä Äh, tämä mustamaalaus on varmaan aika tietoistakin. Äh, sitä kautta pyritään estämään tehokas valvonta. Mm, ähm, täytyy pohtia sitä, että mitä tässä voidaan ratkaista ja mitä ei, ja tämä on sitten poliittinen päätös. En nyt äh, voi ihan yksityiskohtaisesti vastata kaikille. Tulemme käymään keskustelua ja aivan varmasti tulen tekstiini ottamaan monia ehdotuksianne mukaan, mutta haluan vielä mainita, että kyse on myös hiukan rajoitteista sen suhteen, että mitä tällaiseen mietintöön mahtuu ja mitä ei. Kiitos. Thank you very much. Uh... Kiitoksia oikein paljon. Seuraava uh, asia. E on sotilaalliset rakenteet, nykytilanne ja tulevaisuuden näkymät. Edustaja. Marjatta puheenjohtaja Marjatta Kuu, teillä on puheenvuoro. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η δύναμη της Ευρωπαϊκής Kiitoksia puheenjohtaja. Euroopan unionin voima ulkoissa toiminnassaan verrattuna muihin organisaatioihin nojaa mahdollisuuteen toteuttaa tiettyjä taloudellisia kehityspolitiikkoja, inhimillisen kehityksen politiikkoja, jotka tulevat tukemaan sotilaallisia toimia kriisinhallinnassa. Tämä yleinen lähestymistapa tekee mahdolliseksi valtavan joustavuuden ja myöskin hyvin tehokkaan toiminnan Euroopan unionin kohdalla. Meidän täytyy heti tässä tarkentaa, että sotilaalliset rakenteet ovat hyvin tärkeä osa tätä toimintaa. Kaikki välineet, joita Euroopan unionilla on, eivät voi yksinään tuottaa tulosta. Eli tässä sotilaallisiin rakenteisiin liittyen tekstiä tulisi parantaa tulevaisuuden näkökulmien pitäisi keskittyä juuri tähän asiaan. Meidän tulisi tarkastella sitä, kuinka voisimme luoda yhteneväisen lähestymistavan. Tämä on nyt ensimmäinen keskustelu ja haluaisin kuulla kollegojen mielipiteitä. Toivon, että keskustelu on rakentavaa ja tulee auttamaan siinä, että voimme laatia hyvän loppuraportin Tämän mietinnön aikataulu on seuraava 26. päivä, eli tänään meillä on ensimmäinen keskustelu 12. maaliskuuta. Tämän jälkeen on kääntämisen takaraja tekstin lähettämisen käännettäviksi. Sitten maaliskuussa käymme ensimmäisen keskustelun ja tarkistuksen jättämisen takaraja on kello 12.11. päivä huhtikuuta. Toinen keskustelu mietinnöstä käydään 16. toukokuuta ja sitten 29.30. hyväksytään ja heinäkuussa sitä käsitellään täysistunnossa. Meidän täytyy käsittää heti aluksi, että tämä mietintö ei halua asettaa kyseenalaiseksi yleistä lähestymistapaa, jota Euroopan unioni käyttää, eikä myöskään asettaa kyseenalaiseksi tai toisen edelle jotakin ulottuvuutta toisen kustannuksella. Mielestäni tällaisen näkökulman pitäisi olla lähtökohtana, ettei meillä olisi Euroopan unionin ulkosuhteisiin ja toimintaan liittyen loputonta väittelyä. Luonnollisesti meillä on myöskin ei-sotilaallisia välineitä, joita Euroopan unioni voi käyttää, mutta nämä viittaukset tekstissä näihin välineisiin ovat täydentäviä. Minä tulen myöskin nyt tekemään ehdotuksia, jotka liittyvät nimenomaan sotilaalliseen välineistöön. Jo vuosia Euroopan unioni on sanonut, että se haluaa tehokasta ulkopolitiikkaa ja että se haluaa myöskin toteuttaa yhteistä turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa. Ja meidän täytyy käsittää, että kapasiteetin rakentamisen alalla Euroopan unioni ei ole pystynyt vastaamaan haasteisiin eikä toteuttamaan niitä päämääriä, joita se oli määritellyt itselleen. Euroopan unionin pitäisi asteittain luoda yhteistä puolustuspolitiikkaa niiden ehtojen mukaisesti, jotka on määritelty, ja me olemme huomanneet, että nämä sotilaalliset päämäärät on saavutettu vain osittain. Tietynlainen itsenäisyys jonka haluaisimme saavuttaa suhteessa NATOon, on olemassa, mutta tämä ei tarkoita sitä, ettemmekö me voisi itsenäisyyttä vielä kehittää Euroopan unionissa, vaikka NATO onkin olemassa. Talouskriisi on vaikuttanut hyvin suuresti puolustusbudjettiin, ja tämän vuoksi meidän tulisi käydä enemmän mielipiteiden vaihtoja ryhtyä läheisempään yhteistyöhön puolustuspolitiikan alalla. Euroopan unioni voisi tarjota ratkaisun näihin ongelmiin, joita nyt talouskriisi on aiheuttanut, jotka ovat hyvin vaikeita eri jäsenmaissa. Vaikka tämä on ehkä absurdin tuntuista, kriisi voi olla hyvä asia – se voi olla mahdollisuus ja me haluamme korostaa nyt kaikkia asioita, joita menneisyydessä ei ole tehty. Ja tämän vuoksi me haluaisimme erilaisia mekanismeja ja välineitä tarkastella, jotta voisimme nämä päämäärät tavoitteet saavuttaa. Mietintö on vasta valmisteluvaiheessa ja se tulee seuraamaan nyt seuraavia linjoja. Aivan aluksi haluaisin nähdä, minkälaisia sotilaallisia operaatioita voidaan järjestää ja sitten minkä tyyppisiä maaoperaatioita, kuinka jäsenmaat osallistuvat niihin ja neljännekseen, kuinka kapasiteetteja ja rakenteita voidaan kehittää niin, että voimme vastata nykyisiin puitteisiin. Anteeksi, puutteisiin. On totta, että suunnittelun ja sotilasoperaatioiden toimeenpanon osalta nykyinen rakenne tekee toiminnan hyvin vaikeaksi. Tehokas, nopea reagointi kriiseihin on vaikeaa ja toiminnallisen esikunnan puuttuminen on ongelmallista. Tässä Afrikan sarveen tehtävä viittaus on ensimmäinen huomio. Kuitenkaan tällainen sotilaallinen päämaja ei ole ainut kysymys, tällainen suunnittelukeskus tai sen henkilökunta ei ole ainut asia. Meidän on luotava tämän tyyppinen keskus ja se pitää saada luotua mahdollisimman nopeasti. Tämän vuoksi minä korostan tätä ulottuvuutta. Sitten maajoukkoihin liittyen meidän täytyy tunnustaa myöskin se, mitä eurooppalaiset sotilasjoukot ovat saaneet aikaan. Me olemme onnistuneet nyt parantamaan kansainvälistä yhteistyötä ja joukkojen yhteen sopivuutta. Tästä huolimatta meillä ei koskaan ole vielä ollut todellisia eurooppalaisia taistelujoukkoja kentällä, vaikka tällaiset taistelujoukot vois, olisivat voineet olla erittäin tärkeitä. Ja tämä osoittaa sen, että päätöksenteossa on vielä ongelmia, mutta myöskin näiden operaatioiden rahoituksessa on ongelmia. Myöskin tukimekanismit ovat riittämättömiä, ne eivät ota taistelujoukkojen vaatimuksia kyllin huomioon ja ne täytyisi muokata niin, että me voisimme järkeistää kulutusta ja jakaa mahdollisimman hyvin kulut eri jäsenmaiden välillä sotilasoperaatioiden kohdalla. Me tarvitsemme enemmän joustavuutta ja tarvitsemme myöskin nopeampaa reagointia – ja samaan aikaan meidän täytyy rationalisoida päätöksentekomenettelyjä. Haluaisin tietää, mikä kollegojen mielipide on tästä asiasta. Se olisi erittäin hyödyllistä. On hyvin selvää, hyvät kollegat, että nykyinen puitteisto toimii meidän täytyy löytää toisenlaisia keinoja, jotta pääsisimme nykyisistä ongelmista yli. Sitten kolmas elementti Euroopan unionin rakenteiden ulkopuolella on paljon aloitteita, joihin jäsenmaat ovat ryhtyneet kahdenvälisesti tai osal- tai niin, että monet jäsenmaat ovat niihin osallistuneet yhtä aikaa. Näiden tällaisten toimien pitäisi tapahtua yhteisen koordinaation puitteissa. Meidän ei tulisi niitä rajoittaa, meidän tulee ehdottomasti tukea yhteentoimivuutta itsenäisesti riippumatta eri puitteistossa, missä eri jäsenmaat toimivat, olipa kyseessä sitten NATO tai muu organisaatio. Meidän tulee myöskin kehittää kapasiteetteja, jotta voisimme vastata nykyisiin ongelmiin. Tarvitsemme jotakin strukturoidumpaa. Meidän täytyy ottaa huomioon helikopterit, älykkäät järjestelmät, logistiikka. Tarvitsemme aivan ehdottomasti tulossa puolustusalalla edistystä ja meidän täytyy pohjata harmonisoiduille kriteereille. Olen sitä mieltä, että yhteisten voimavarojen yhteiskäytön jakaminen ei ole vain mahdollisuus, se on välttämättömyys. Se on aivan välttämätöntä tehdä niin, että pääsisimme tavoitteisiimme ja eurooppalaisen puolustusviraston täytyy osallistua tähän. Jäsenmaiden täytyy suunnitella sotilasoperaatiot niin, että ne jakavat kapasiteetteja. Tästä on olemassa jo hyvin tärkeitä esimerkkejä, jotka osoittavat, minkälaisia mahdollisuuksia tehdä yhteistyötä ja toteuttaa säästöjä on olemassa. Meidän täytyy käyttää hyväksi näitä esimerkkejä. Esimerkiksi yhteisomistus erittäin kalliin välineistön yhteydessä on jotakin, mitä voisimme käyttää ei-sotilaallisiinkin tarkoituksiin. Tätä voitaisiin tukea niin vahvasti kuin vain mahdollista. Hyvät kollegat, uskon, että meidän tulee tulevaisuudessa vielä vahvistaa yhteisiä yhteistoiminta- ja kumppanuusmalleja. Meidän täytyy pohjata tälle toiminnalle ja meidän täytyy myöskin korostaa eurooppalaista ulottuvuutta – erikoistumista ja koulutusta Euroopassa. Helikopterilentäjien kouluttajista, koulutuksesta saatu hyvä kokemus on jotakin, mitä meidän tulee tulevaisuudessakin jatkaa. Ja nyt haluaisin vielä päättää puheeni tähän pysyvään rakenteelliseen yhteistyöhön. Lissabonin sopimus mainitsee tämän mahdollisuuden, jota ei vielä ole käytetty. Ja tiedän, että neuvostossa on käyty hyvin kiivasta keskustelua asiasta. Tiedän, että ei enemmistöä ole olemassa tämän rakenteellisen yhteistyön jatkamiselle, mutta minä olen sitä mieltä, että parlamentin tulisi tehdä tässä asiassa konkreettisia ehdotuksia. En tiedä, missä määrin voisimme määritellä näitä asioita, olisiko se hyödyllistä, mutta ainakin meidän tulisi pyrkiä siihen, että löydämme tasapainon hyvin tiukkojen kriteereiden välillä sellaisten, jotka lannistavat jäsenmaita, ja sitten toisaalta hyvin epämääräisten välien sitoumusten välillä, jotka eivät luo juurikaan mitään lisäarvoa, eivätkä tee mahdolliseksi luoda uudenlaista turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa. Kiitoksia. On behalf of SND, Mr. Pasku. Kiitoksia. Ensinnäkin edustaja Pasku. Well, thank you very much. Kiitoksia oikein paljon. Tiedätte, että edustaja Janakun lähestymistapa esitellä ensin tällainen työasiakirja, joka luo puitteita, on oikea lähestymistapa, koska kun menemme yksityiskohtiin, meidän pitäisi olla tietoisia yleisestä kokonaiskuvasta. Ja tässä työasiakirjassa hän nostaa esiin myös sen, että Eurooppa luo väline, välineen perään, mutta kun sitten niitä pitäisi käyttää, niin niitä ei käytetä ja sitten äm, improvisoimme. Ja kysymys kuuluu, miksi me sitten valmistelemme kaikki nämä välineet, jos me emme käytä niitä. Joten Tämä on varmaan pääkysymys. Meidän tulisi äh, äh, panna teot seuraamaan sanoja, mutta äh, Euroopassa todellakin kaikenlainen sotilaskapasiteetti on valumassa pois. Asiat, joissa me olimme erittäin hyviä, niitä me nyt viemme ja myymme muualle. Ja toiseksi tämä näkyy myös kokemuksessa taistelu, kokemus katoaa, kun suuria operaatioita päätetään ja nyt Natossa pohditaan, miten voimme toistaa, korvata tämän taistelukokemuksen erilaisilla harjoituksilla. Sitten on kyse myös budjeteista ja te tiedätte varmaankin, että Natossa mietitään jopa pienen huippukokouksen järjestämistä liittyen nimenomaan tähän, että miten pysäytetään budjettileikkaukset ja se, mitä edustaja Gones sanoi noin tunti sitten, äh, hyvin kuvastaa tätä. Toinen tosiaan se on se, että Yhdysvallat, jotka joskus äh, he, äh, tarjoavat noin 70 prosenttia Naton kapasiteetista. Tämä prosenttiosuus nousi 80-85 prosenttiin. Ja nyt Yhdysvallat on sanonut, että he eivät tarjoa enempää kuin 50 prosenttia. Ja sitten meidän täytyisi eh, nämä loput eh, tarjota. Joten kaikki nämä tekijät on otettava huomioon tässä kokonaiskuvassa ja katsottava – miten äh, yhteiskäyttö ja äh, jako on asia, jota varmasti aiomme hyödyntää, mutta sen lisäksi meidän pitäisi pian, jos kaikki nämä trendit jatkuvat, meidän, äh, pian meidän täytyy yhteiskäyttää ja jakaa puutetta keskenämme. Ja jossain vaiheessa tulee se piste, ja meidän täytyy nyt katsoa esimerkiksi neuvoston huippukokouksesta joulukuulta. Joskus tulee se piste, että on soitettava hälytyskelloja ja sanottava, että olemme nyt pohjalla. Ja jos emme halua mm, drastisesti vaarantaa turvallisuuttamme, niin sitten meidän pitäisi yrittää korottaa budjettia vähän. Kiitoksia. Kiitoksia. Ja sitten Alden puolesta minä äh, kun luen tämän ensimmäisen luonnoksen, niin äh, voin sanoa, että äh, analyysistä olen samaa mieltä, mutta näin tulevaisuuden näkymiä. Tämä ensimmäinen kerta, kun esittelijä on käsitellyt tätä aihetta tästä poliittisesta näkökulmasta. Yleisesti ottaen olen samaa mieltä kantanne kanssa, mutta haluaisin nostaa esiin kolme kysymystä. Me tarvitsemme selkeä analyysiä siitä, mitä meillä on, koska meillä on Helsingin tavoitteet, Artemis, paljon kokemusta erilaisista operaatioista. Meillä on melkein samat Äh, asiat, äh, mitä tulee instituutioihin. Ähm, meillä on taistelujoukkoja, äh, ähm, esikunta ja niin poispäin. Yritämme kehittää muutakin, ähm, mutta meidän on katsottava, miten käytämme sitä, mitä meillä on, koska tämä on pääongelmamme. Meillä on taistelujoukot, meillä on Eurokorps, mutta mutta jos katsomme mitä Malissa tapahtui, niin eh, me aluksi työskentelemme myös kansallisten eh, asevoimien kanssa. Me tarvitsemme vastauksen eh, tähän kysymykseen. Jos meillä on nämä instituutiot, niin miksi Euroopan unioni ei käytä niitä? Miksi se ei ole valmis käyttämään niitä aina? Ja konfliktien jälkeen, tilanteiden jälkeen me keskustelemme tästä ja sanomme, että kyllä me tarvitsemme tätä instituutiota. Mutta mitä varten oikeastaan me maksamme instituutiosta, jota emme käytä? Tämä on tämä toinen kysymys, jonka haluaisin nostaa esiin. Ja me varmasti teemme yhteistyötä ja meille tulee sitten hyvin realistinen lähestymistapa ja tämä on tarpeen, koska joskus olemme kohteliaita, me käytämme tällaista ö, puisevaa kieltä monessa yhteydessä, mutta nyt on aika äh, muuttaa tämä kriisi mahdollisuudeksi olla realistisia ja ähm, saada jotain aikaa yhteisen puolustuksen suhteen. Olen pahoillani ääneni takia, mutta olen vilustunut. Edustaja Kruunberg. Thank you, Madam Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Uskon, että tässä on määritelmä ongelma. Meillä täytyisi katsoa tätä otsikkoa ja pohtia, että kun puhut pohtia, puhummeko me rakenteesta, operaatioista vai kapasiteeteista. Meidän täytyy erotella nämä asiat selvästi. Sitten taistelujoukkoihin liittyen minä en sulkisi pois ajatusta, että niitä käytettäisiin. Todennäköisesti on ollut tilanteita, joissa niitä olisi pitänyt tai olisi voinut käyttää, mutta olen sitä mieltä, että parhaan paras sotilasrakenne, sotilaiden rakenne tai väline on sellainen, jota ei jouduta käyttämään. Me olemme maksaneet paljon ydin välineistä, joita ei koskaan ole käytetty. Ja tämä on ollut hyödyllistä. Minä en ole sitä mieltä, että taistelujoukkojen tuomitseminen, koska niitä ei ole käytetty, olisi rakentavaa. Suomessa me tuomitsemme taistelu... Suomessa hyväksymällä taistelujoukot olemme sitä mieltä, ettei niiden käyttämättömyys olisi mikään syy niitä tuomita. Sitten mielestäni tämä päämajakysymys. Tämä on tärkeää. On tärkeää, että meillä on johtoa sotilaallisissa asioissa ja tiettyjä olemassa olevia keskuksia voitaisiin tässä käyttää. Sitten tämä voimavarojen yhdistäminen ja jakaminen. Me puhumme paljon tästä jakamisesta, yhdistämisestä ja jakamisesta, mutta emme sinne paljonkaan etene. Ja kysymykseni on se, että kun Tosiasia on se, että resurssit aina kuuluvat jollekin jäsenmaalle. Tarvitsisimmeko me uudenlaisia resursseja voimavarojen yhdistämiseen ja jakamiseen Euroopan unionissa? Ja jos näin on, minkälaisia ne sitten olisivat? Campbell. It... Kiitoksia edustaja Campbell. Uh, Campbell, Campbell. Campbell Bannerman, madam. Um, yes, thanks. Campbell. Kiitoksia puheenjohtaja. Olen valitettavasti täysin tämän mietinnön suuntaa vastaan. Tämä ei ole varmastikaan teille mikään yllätys ja minua kovasti harmittaa myös tämä kieli. Mm, kenraaliluutnantti sanoi aivan selvästi, että mm, asevoimat kuuluvat jäsenvaltioille. Tässä puhutaan eurooppalaisista asevoimista EU-rakenteista e ja puhutaan sotilaskapasiteetista ja rakenteista, jonkun sotilaskapasiteetista ja rakenteista, kenestä tässä on kyse. Jokuhan ne omistaa, jäsenvaltiot ne omistavat eikä EU. Meidän täytyy tässä nyt selkeä linja vetää. Tässä taas hyökätään kansallista suverenisuutta vastaan. Ja olen myös erittäin huolestunut, kun tässä puhutaan EUn taistelujoukoista. Minä vierailun EUn taistelujoukkojen luona yhdistyneessä kuningaskunnassa. Tässä sanotaan, että taistelujoukkoja ei ole koskaan käytetty. Yritämmekö saada EUn taistelujoukot sotiin? Ei tämä ole kaunista nähtävää. Minä olen nähnyt sotilaita jalkoja. Öm, me olemme sitoutuneita yhdistyneen kuningaskunnassa Afganistaniin ja muuhun, mutta meidän pitäisi, tämä kyllä johtaa meidät väärille teille ja ö, olen erittäin huolestunut tästä mietinnöstä, minun täytyy vastustaa sitä. The, the diversity is the charming of you. Ja monimuotoisuus, ö, mielipiteen monimuotoisuus on ö, se, mikä tekee EUsta niin ö, hurmaavan edustaja Janaku. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää kaikkia kollegoja, jotka ovat käyttäneet puheenvuoron. Ja teitäkin puheenjohtaja, myöskin edustaja Paska ja edustaja Grunberg ja muut, jotka ovat puhuneet. Aivan aluksi haluaisin sanoa, hyvät kollegat, että meillä on tietynlainen todellisuus. Lissabonin sopimus luo meille puitteet. Luonnollisesti tällä hetkellä sotilaalliset joukot kuuluvat jäsenmaille, jäsenmaat niitä johtavat, mutta jäsenmaat ovat luoneet Euroopan unionin. Ja tämä unioni on sitoutunut niin, että 80 prosenttia päätöksistä tehdään yhdessä, jäsenmaat tekevät ne yhdessä. Sitten toinen huomio, se, että meillä on sotilaallisia kapasiteetteja tai taistelujoukkoja ei tarkoita sitä, että joutuisimme sotaan tai käyttäisimme näitä, mutta meillä tulee kuitenkin näitä resursseja olla olemassa. Sitten edustaja Campbell, mitä brittijoukot tekevät? Miksi Briteissä koulutetaan sotilaita, ovatko he jatkuvasti sodassa? No eivät, mutta kuitenkin armeija tuossakin maassa on. Lissabonin sopimus, kuten hyvin tiedämme, on sopimus, jonka myöskin yhdistynyt kuningaskunta on ratifioinut ja hyväksynyt. Ei tämä ole sellainen, jossa ähm, tarkoitus olisi loukata kansallista itsemääräämisoikeutta tai tehtäisiin jotakin salaa, mutta meillä on olemassa mahdollisuuksia, joita perussopimus luo, mahdollisuuksia, joita me käytä. Ja samalla sanotaan, että puolustusmenoja on leikattu hyvin suuresti. Kyllä näin on. Jäsenmaissa näin todellakin on, mutta yhteistyöllä ja koordinoidulla voimme toteuttaa paljon enemmän, paljon vähemmällä rahalla ja voimme saada aikaan tuloksia koordinoimalla ja tekemällä yhteistyötä. Olen aivan samaa mieltä edustaja Paskan kanssa ja olen teidän kanssanne samaa mieltä, rouva puheenjohtaja, mitä me tekisimme näillä välineillä ja näillä erilaisilla rakenteilla. Miksi me niitä luomme, jos niitä ei käytetä? Kun aloitin työn tämän mietinnön parissa, tapasin myöskin kenraaliluutnantti Van Ossin, jonka tänään tapasimme, ja hän sanoi, että voisimme tehdä paljon enemmän asioita, toteuttaa enemmän yhdessä. Esimerkiksi Afrikan saarven kohdalla, vaikka järjestelmä ei ole täydellinen, me olemme yhteistyössä koordinoimalla onnistuneet nykyisten välineiden kautta toteuttamaan asioita ja saaneet asioita aikaan. Me voimme myöskin suunnitella yhteistä koulutusta ja niin edespäin. Haluaisin myöskin sanoa kollegoille, että yhteiset koulutusoperaatiot, nämä ovat asioita, joita oli olemassa ennen kuin meillä oli mitään yhteistä päätöstä. Tietenkin meillä oli yhteistyötä eri jäsenmaiden välillä. Yhteistyötä on aina ollut olemassa, ei tämä ole jotakin aivan uutta, mitä nyt ehdotetaan. Minä kuulin kaikki kollegan huomiot. En luonnollisesti nyt voi edustaja Campbellin mielipidettä ottaa täysin mukaan, koska hän on tätä hanketta vastaan. Mutta haluaisin kuitenkin kiittää kaikkia mielipiteistänne. Tässä edustaja Paska, joka on ollut puolustusministeri aikoinaan, tuntee erittäin hyvin tämän kysymyksen varmastikin. Ja haluaisin kiittää teitä ja myöskin edustaja Kronbergia ja kaikkia muita kollegoja, jotka ovat käyttäneet puheenvuoron, tai niitä, jotka voisivat kirjallisesti lähettää sellaisia huomioita, jotka voisin ottaa mietintöön mukaan. Kiitoksia. Thank you. The discussion on the report will... Kiitoksia. Keskustelu mietinnöstä on 19. maaliskuuta. Nyt istunto päätetään ja seuraava kokous on 7. maaliskuuta kello, aamulla kello 9.30.